So, meine Damen und Herren, wir beginnen. No niin, hyvät naiset ja herrat, me aloitamme kokouksemme. Meillä on tänä päivänä joitakin esityslistan kohtia työstettävänä. Ensimmäinen kohta on innovaatiounioni Euroopan muutoskriisin jälkeisessä maailmassa ja meidän kollegamme Rouva Merkis on vastaava esittelijä. Sitten on muita, muutamia varjoesittelijöitä ja Rouva Merkis aloittaa ensimmäisenä teidän vuoronne, olkaa hyvä. Dankeschön, Herr Vorsitzende. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat kollegat, innovaatiounioni on yksi Euroopan unionin seitsemästä lippulaiva-aloitteesta, jolla halutaan viedä eteenpäin innovaatiota ja käsitellä suuria yhteiskunnallisia haasteita Euroopan unionissa, muun muassa ikääntyvä väestö, energiariippuvuutemme ja siirtymisemme uusiutuvan energiajärjestelmään, riippuvuutemme raaka-aineista ja liikenne. Muitakin suuria yhteiskunnallisia haasteita ovat tietenkin ilmastonmuutos, on yksi suurimmista. Tässä myös halutaan määritellä tie kriisistä ulos ja kannustaa kasvuun ja työllisyyteen. Innovaatio usein nähdään kolmiona, puhutaan tiedon kolmiosta, jossa mukana on hallitus, tiedeyhteisöt ja yritykset. En haluat sanoa, että haluaisin tehdä tästä kolmiosta neljön, mutta en usko kuitenkaan, että se on kolmio, koska kaikkein tärkein elementti innovaatiossa on jätetty pois eh, innovaatiounionissa. Ja se on se elementti, joka todellakin vie eh, innovaatiota eteenpäin, nimittäin kansalainen ja kansalaisen tarpeet. Nimittäin jos kansalainen ei halua hyödyntää tuota innovaatiota, niin silloin se ei vie mihinkään. Joten todella haluaisin, että innovaatiossa keskityttäisiin kansalaiseen ja kansalaisten tarpeisiin. Ja siksipä haluaisin aluksi sanoa, että meidän on antava valta kansalle ihmisläheinen innovaatio. Se on tärkein osa innovaatiounionia. Sitten innovaatiounioni, me olemme tästä jo keskustelleetkin, ottaa käyttöön uuden välineen, eurooppaisen innovointikumppanuuden. Mutta haluan jättää tämän loppuun, koska tämä on kyllä se väline, mutta sen tarkoituksena on tukea strategiaa, se ei ole itse strategia. Joten Euroopan unionin uusi strategia käsittelee yhteiskunnan haasteita. Mitkä ovat sitten tärkeimmät kysymykset, jotka mielestäni ovat merkittäviä. Me järjestimme ensimmäisen varjoesittelijöiden tapaamisen viime Strasbourgin kokouksessa. Se oli hyvin rakentava kokous ja kävi ilmi, että on joitakin elementtejä, kuten sosiaalinen innovaatio, standardisoinnit ja innovoinnin rahoittaminen, jotka ovat suurimmat huolenaiheet. Sosiaalinen innovointi, mitä se on? Mm, sillä ei ole mitään määritelmää, joten minä haluaisin, että innovaatiounioni ei ain, olisi ainoastaan hieno filosofia, vaan että se olisi todella erittäin konkreetti ja se määrittelisi hyvin tarkat, konkreettiset askeleet vuoteen 2020 asti. Mitä me oikeastaan haluamme tehdä innovoinnin kannustamiseksi. Sosiaalinen innovointi on tärkeä, mutta on erittäin tärkeää, että Euroopan unionissa määrittelemme sen. Tietenkin me voimme jättää tulkinnan varaa, mutta mitä se sitten on? Onko se prosessi? Ovatko nämä tapoja, joilla muutetaan käyttöstä? uskon, että liian pitkään olemme pitäneet innovointia tuotteena, korkean teknologian tuotteena, joka saadaan tutkimusprosessin päätteeksi. Meidän tulisi ryhtyä näkemään innovointiprosessina, eh, joka voisi vaikuttaa yhteiskunnan suuriin haasteisiin yhtä paljon kuin joku hieno tuote, koska eh, tuotteen käyttö tai menetelmän käyttö on loppujen lopuksi sitä, se, joka muuttaa yhteiskuntaa Jos annan esimerkin, esimerkiksi energiansäästömenetelmät, tämän aiheen parissa on hyvin paljon innovointia, mutta käyttävätkö PK-yritykset näitä? Niiden ydinliiketoimintaa ei ole energian säästö, mutta ne haluaisivat kuitenkin samanaikaisesti säästää energiaa, joten meidän tulisi stimuloida innovatiivisten prosessien käyttöönottoa yrityksissä ja myöskin kansalaisten päivittäisessä elämässä. Mielestäni on erittäin tärkeää nähdä, että innovaatiounioni on päälle sillä on suuria päällekkäisyyksiä teollisuuspolitiikan lippulaiva-aloitteen kanssa. Mielestäni tällä on suuria etuja, koska innovointi ja teollisuuspolitiikka liittyvät todella voimakkaasti toisiinsa. Siinä, tässä on myös päällikkäisyyksiä digitaalisen agendan kanssa, tulevan luonnonvaraa lippulaiva-aloitteen kanssa ja yksi, yhtenäismarkkinoiden kanssa. Nyt haluaisin sanoa hiukan jotain yhtenäismarkkinoista. E, jos puhutte e, yritysten kanssa, niin heidän e, suurin huolenaiheensa ovat yhtenäismarkkinat koska olen kuullut hyvin paljon esimerkkejä innovatiivisista pienistä yrityksistä, joilla ei ollut mahdollisuuksia viedä järjestelmäänsä, keksintöään ulkomaille, erilaisten verojärjestelmien, patenttijärjestelmien takia, mutta myös sen takia, että on erilaisia eh, terveydenhuoltojärjestelmiä, minkä takia yrityksen innovatiivista tuotetta ei voi tuottaa käyttöön toisilla markkinoilla. Joten on erittäin tärkeää huomata, että yhtenäismarkkinat ovat eh, erittäin eh, tärkeät ja että ne yhdistetään innovaatiounioniin. Kannustimet eivät tule pelkästään tukien antamisella ja innovaatiokumppanuuksien tukemisella, vaan täytyy myös rohkaista toista puolta, osapuolta luomaan ne yhtenäismarkkinat, joita pk-yritykset, mutta myös suuryritykset tarvitsevat. Ja minä tässä pyydän politiikan keskittämistä ja sitä, että politiikat keskittyvät siihen, miten voidaan rohkaista vientiin ja vahvistaa yhtenäismarkkinoita. Kuitenkin meidän täytyy myös katsoa, hallituksilla on tärkeä merkitys, meidän täytyy puhua mm, julkisista hankinnoista, en tiedä pitääkö meidän laittaa sinne tavoitteita, mutta julkiset hankinnat ovat tärkeä väline innovoinnin edistämiseksi. Puhuin jo patenttijärjestelmästä ja hyvä eurooppalainen patenttijärjestelmä, on aivan selvää, että sitä tarvitaan innovoinnin stimuloimiseksi immateriaalioikeudet ovat erityisesti pk-yrityksille hyvin tärkeä kysymys ja meidän täytyy vähentää hallinnollista taakkaa myöskin. Miten sitten mittaamme innovaatiota? Tämä on tärkeä kysymys. Menneisyydessä olemme sanoneet, että kolme prosenttia BKTstä pitäisi käyttää tutkimukseen ja innovointiin, no erityisesti tutkimukseen ja kehitykseen. Komissio komissaarimme on jo sanonut, että hän haluaa mittaa sitä, mitata sitä ennemminkin tuloksilla, mutta mitä tulokset sitten ovat, jos emme puhu pelkästään tuotteista, vaan myöskin prosesseista, kuinka mittaamme innovointia meidän on löydettävä oikeanlaiset indikaattorit. Olen puhunut jo hyvin paljon pk-yrityksistä ja ennen kuin päätän puheenvuoron haluaisin sanoa vielä sana sen alueiden roolista. Alueilla on eh, erittäin tärkeä rooli innovoinnin edistäjinä. Ne ovat hyvin lähellä yrityksiä ja myöskin tutkimuskeskuksia, joten meidän tulisi todella katsoa, miten voimme vahvistaa eh, niitä. Ja en ole nyt vielä aivan eh, päättänyt tähän tätä, eh, koska sanoin, että halusin päättää eurooppalaisiin innovaatiokumppaneihin. Vielä sanan ennen sitä, miten rahoitamme innovointia, toimimmeko niin kuin olemme aina toimineet, eli En nyt halua liioitella, mutta että meillä on noin 10-20 rahastoa ja pyydämme, että PK-yritykset tai alueet soittavat oikea, menevät oikealle ovelle Euroopan unionissa ja pyytävät oikeasta paikasta rahoitusta. Minun mielestäni meidän on yksinkertaista tätä. Yksinkertaistaminen on erittäin tärkeää ja siksipä minä vaadin tällaista yhden luukun järjestelmää. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, että meillä on tietynlaista sellainen palvelutaso Euroopan unionissa, ettemme vaadi, että yrittäjät tietävät, mistä rahastosta niiden täytyy rahoitusta pyytää, vaan että yrittäjät yksinkertaisesti tietävät, että saattaisivat saada määrärahoja Euroopan unionista ja he soittavat sitten sitä ovikelloa, jonka yläpuolella lukee Euroopan unionin rahastot ja me sitten voimme ohjata heidät oikealle taholle ja mahdollisesti yhdistää heidät myös oikeisiin kumppaneihin, jotka työstävät samaa asiaa. Äh, minä en siis sano, että kaikkia määrärahoja pitäisi laittaa samaan rahastoon, mutta tarkoitan ainoastaan, että meidän täytyy tarjota tietty palvelu äh, käyttäjällähän ei ole merkityksellistä, mistä äh, rahastosta tuki tulee, vaan se, että hän saa tukea. Meillä on kollegoja, jotka Ähm, työstävät nyt rahoitusjärjestelmän uudistamista e, ja sanovat, että innovaatiota ei pitäisi tukea e, erilaisilla tuilla, vaan ennemminkin bonuksilla. Mahdollisesti muutkin järjestelmät toimivat, mutta rahoitus on avainkysymys siinä, miten viedään eteenpäin innovointia, joten pyytäisin, että pohditte millä tavalla se saadaan varmasti toimimaan. Ja sitten lopuksi eurooppalaiset innovaatiokumppanuudet. Kyllä, onko tämä uusi väline? Onko se vanha väline? Olen kysynyt komission jäseneltä, että hän kertoisi enemmän innovointikumppanuuksista. Meillä on hollanniksi sanonto. Kysyin, onko tämä vanhaa viiniä uusissa pulloissa. En tiedä, onko tätä samaa sanontaa muilla kielillä, mutta hän sanoi, että kyllä, näin on. Tämä on vanha asia pakattuna uuteen pakettiin, eli mikä uusi aspekti tässä sitten on? No tämä on vielä yhteistyökykyisempää, lisää ponnisteluja on tässä, mutta koska en tiedä millainen hallintorakenne on, mitä uusia elementtejä meillä on, miksi tämän tulisi toimia paremmin, niin siksi mm, tässä on edessä suuri kysymysmerkki. Minä aina kannatan sitä, että kokeillaan jotain uutta, mutta on tärkeää, että me tiedämme enemmän innovaatiokumppanuuksista ja siitä tavasta, eh, jolla komissio haluaa yrittää saada eh, ne toimimaan. Olemme tehneet jo päätöslauselman innovaatiokumppanuudesta, jolla me, eh, me sanomme, että olemme iloisia aktiivisesta ja terveestä ikääntymisestä. Olemme tehneet jo kaksi päätöslauselmaa ehdotan, että me emme tee pitkää listaa erilaisista innovaatiokumppanuuksista, mm, erityisesti koska emme tiedä, miten ne toimivat ja koska meillä on pilottihanke ja meidän täytyy katsoa, mitkä sen tulokset ovat. Mutta jos me teemme pitkän listan innovaatiokumppanuuksia, niin riskinä on se, että syntyy mm, tällaista sirpaloitumista, vaikka me kyllä haluaisimme käsitellä suuria yhteiskunnan haasteita. Kiitoksia kollegat, että kuuntelitte minua. Meillä tulee olemaan useita kuulemisia parlamentissa, jotka ovat erittäin tärkeitä. On tärkeää kuulla eri sidosryhmiä ja niistä voi syntyä uusia ajatuksia. Kiitoksia. Monet kiitokset tästä johdatuksesta keskustelun. Kodnovski seuraavan puheenvuoron. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych navázal na paní report... Kiitos puheenjohtaja. Jatkaisin siitä, mitä esittelijä sanoi, jolloin ECRn varjoesittelijä. Ja olen sitä mieltä, että tämä keskustelu on todella tärkeä, sillä innovaatio on kaikkein tärkeimpiä välineitä, jolla voidaan lisätä koko kilpailu kilpailukykyprosessia. Innovaatiosykli EU:ssa on valtavasti paljon pidempi kuin Yhdysvalloissa tai Aasian menestyvissä maissa. Innovaatio ei ole ainoastaan tekninen asia, vaan esittelijä tässä puhui muistakin elementeistä. Ja minusta tämä tällainen laaja lähestymistapa on juuri oikeanlainen. Minulla on kuitenkin muutama pikku kommentti puheenjohtaja. Ensinnäkin esittelijä on jo tämän maininnut. Nämä ovat julkiset hankinnat. Tämä on hyvin suuri väline, jolla voidaan edistää kasvua, jos on meidän käytössämme. Täällä esitetään retornen kysymys, pitääkö meillä olla tarkkoja tavoitteita, jotka voitaisiin kaikkialla panna täytäntöön. Minä vastustaisin tätä, hyvät naiset ja herrat, sillä pahoin pelkään, että jos teemme hyvin tarkat säännöt, niin tämä voisi johtaa siihen, että rajoitettaisiin tämän hankkeen vaikutuksia, sillä se voi ehkä toimia esteenä eri valtioiden ja alueiden innovaatiohankkeille, sillä siellä voitaisiin ajatella, että jaa, nyt pitää toimia näiden sääntöjen mukaisesti, ja kaikki nämä, nämä säännöt ovat sitten esteitä niille eri toimille, jotka liittyvät innovaatioon. Me tietysti haluamme nopeuttaa innovaatiota käyttämällä tutkimusta ja kehitystä, ja pitäisi myös sitten panna täytäntöön nämä innovaatiot. Ja sitten toinen kommentti hyvin mielenkiintoiseen keskusteluun. Esittelijä jo mainitsi tämän asian. Kyseessä on rahoitusaspekti. Olen sitä mieltä, että tarvitsemme hyvin laajaa keskustelua innovaatioprosessin rahoittaminen ja nopeuttaminen on hyvin ajankohtainen aihe. Tämä liittyy usein hyvin läheisesti tutkimukseen ja kehitykseen, ja jos taas vertaan Yhdysvaltoihin, voin sanoa, että Euroopassa käytetään rahastojärjestelmää, mutta on selvää, että tämä rahasto ei ole tarpeeksi joustava, vaan se on hyvin hankala käyttöön niin siihen liittyy hyvin paljon byrokratiaa ja siksi pitäisi katsoa muunlaisia mahdollisuuksia, olipa kyse uusista joukkovelkakirjoista tai muista tavoista tukea tutkimusta, tekniikan tutkimusta tai yhteiskuntatieteistä tutkimusta. Ei tämä mitään korkeaa riskistä investointia ole mielestäni, vaan tässä pitäisi nyt olla mahdollisimman joustavia innovaatio sykli huomioon ottaen, sillä mehän pyrimme siihen, että saataisiin innovaatiotutkimus osaksi jokapäiväistä elämämme. Me haluamme saada käyttöön mahdollisimman paljon uutta tietoa ja siksi ESERän varjoesittelijänä pidän tätä keskustelua todella hyvänä. Tästä tulee oikein mielenkiintoista. Ja sitten toisaalta olen siitä mieltä, että meidän ei pitäisi käydä ainoastaan filosofista keskustelua, vaan pitää olla lähellä käytäntöä ja miettiä, millä tavoin voidaan poistaa ne esteet, jotka usein johtavat siihen, että täällä meidän innovaatiosykli on paljon pidempi kuin muualla. Kiitos ja kiitos esittelijälle. Frau Kollegin ähm, Rouva Batsin Kutset. Ja, señor presidente como Kiitos puheenjohtaja kulttuurivaliokunnan lausunnon laatijana tähän asiaan liittyen haluaisin mainita muutaman seikan. Aivan ensiksi onnettelisin Rova Merkkisiä, sillä hänellä on hyvin kunnianhimoisia ehdotuksia tässä ja ne liittyvät asian, joka on todella keskeinen Euroopan unionin taloudelliselle, sosiaaliselle ja kulttuuriselle kehitykselle. Tämä innovaatiounioni on todellakin Eurooppa 2020 agendan keskiössä ja se on suuri haaste Euroopan unionille, koko Euroopalle ja meidän koko tulevaisuutemme liittyy siihen. Eli tässä puhumme todella tärkeästä asiasta. Kulttuurivaliokunnassa olemme laatineet lausunnon hyvin nopeasti. Tämä on kuitenkin tehty, sillä olemme sitä mieltä, että koulutuksen kannaltakin oli otettava kantaa tähän asiaan. Ja tässä mainitaan sellaisia seikkoja, jotka pitäisi mielestämme huomioida ja varmasti Euroopan merkis niihin suhtautuu myönteisesti. Haluaisin korostaa kolmea seikkaa, jotka ovat mielestäni erityisen tärkeitä. Innovaatiota pitää, innovaatio pitää ymmärtää hyvin laajalti. Se ei kata ainoastaan tekniikkaa ja tuotantoa, vaan koko kansantaloutemme innovaation huomioitava koko prosessissa ensimmäistä ajatuksesta alkaen, ensimmäistä ideasta alkaen siihen lopputuotteeseen. Eli innovaatio liittyy todellakin tietoon ja osaamiseen. Meidän on panostettava uudenlaisiin yritysmalleihin, jotka ovat joustavia ja kulttuurialalla on hyvin paljon tällaista potentiaa, joka pitäisi käyttää hyväksi. Tarvitsisimme myös eurooppalaisen yliopistoalueen. Tämä lisäisi liikkuvuutta. Tarvitsemme eurooppalaisen tutkimusalueen, joka voi, jolla käytetään hyväksi synergioita ja Euroopan unionin innovatiivinen potentiaali otetaan huomioon. Tässä tarvitaan lisää yhteistyötä yliopistojen ja yritysten välillä, kuten Merkki sanoi, jos ajatellaan alueita, niin niiden viranomaiset ovat kaikkein lähempänä kansalaisia. Ja nyt kun valitettavasti on paljon varojen leikkauksia ympäri Euroopan, jos meillä ei ole kunnon koulutusta ja korkeatasoista tutkimusta ja tarpeeksi varoja, Eurooppa ei koskaan pääse niihin tavoitteisiin, jotka on asetettu 2020 ohjelmassa. Ja sitten lyhyt kommentti liittyen siihen, mitä Rova Merki sanoi kansalaisista että kansalaisten pitää olla keskiössä. Se on totta, olen aivan täysin samaa mieltä, mutta jotta tämä todellakin onnistuisi, niin on eräs tärkeä sana, eli luottamus suurin osa kansalaisista, yritysten kohdalla tämä tilanne on vähän erilainen, mutta suurin osa kansalaisista ei koe kovin läheisiksi näitä eri innovaatiokonsepteja jotta he voisivat saada käyttöönsä jokapäiväisessä elämässä nämä innovaatiot, tarvitaan luottamusta innovaatioprosesseihin. Ja he tarvitsevat myös tietoa. Eli tässä taas kerran tietoa on annettava koko prosessista. Ja sitten, niin kuin Rova Merki sanoi, sosiaalinen innovaatio on todella tärkeää. Meidän pitää todellakin miettiä sitä, mitä tämä tarkanen tarkoittaa, mutta minä ehkä uskaltaisin jo esittää joitain ajatuksia, jotka tähän liittyvät. Esimerkiksi köyhyyden torjunta, koulutuksen parantaminen, koulun keskeyttämisen torjuntapyrkimykset Nämä ovat kulttuurivaliokunnan mielestä tähän liittyviä asioita. Varmasti tämä asiakirja toimitetaan teille aikoinaan ja toivottavasti kaikista, kaikki nämä huomiot voidaan pitää mielessä. Kiitos. Kollega Tsatsimarkakis. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää Judith merkissiä joka on tavannut varjoesittelijöiden kanssa ja meillä on oikein hyvää yhteistyötä ollut. Haluaisin ensinnä sanoa, että minä oikeastaan olen innostunut siitä, että komissaari keokehan Quinn on ottanut tämän asian niin korkealle esityslistalla. Me olemme vuosien ajan parlamentissa sitä pyytäneet ja monet kollegoista ovat yhä mukana. Toisaalta innovaation ja tutkimuksen eriyttäminen on ollut pikemminkin keinotekoista ja minä toivon, että eh, tutkimus ja innovaatio yhdistetään ja kuuluvat yhteen. Se on myöskin välttämätöntä, koska Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot, kun ne täytäntöönpanevat ideoita, sensationaalisia tutkimusideoitaan, niin me olemme hyvin pitkään jäljessä Kiinan, Kiinasta ja USAsta. Ja siksi on välttämätöntä nyt innovaatioaihe integroida suoraan uuteen tutkimussuunnitelmaan, joskin minä ymmärrän, inno, tai en ymmärrä innovaatiokumppanuutta lisäelementtinä, niin kuin monet sen näkevät. Euroopan tutkimusalueella on niin paljon tällaisia lyhenteitä. Minä ymmärrän sen sellaisena toimenpiteenä, joka on mielekäs ja että me saisimme aikaan innovatiivisen ketjun ja niin pitää se ymmärtää, koska jos me ajattelemme, että neljännessä tutkimuksen puiteohjelmassa – melkein 40 prosenttia oli teollisuuden osuus, niin seitsemännessä tutkimus, tutkimuksen ohjelmassa eh, se on vain 25 prosenttia, eli tämä menee hyvin paljon taaksepäin, jos ajatellaan, että me haluamme tutkia eh, koulutuksen liikkuvuutta tai tutkijoiden liikkuvuutta, mutta minä olen huomannut, että Kolme kertaa teollisuus esitetään merkisin mietinnössä. Eli meidän täytyy hyvin selkeästi ilmaista, mihin suuntaan haluamme mennä ja mitä rahoitukseen tulee. Siitähän on kyse nyt. Eli meillä voi olla sensationaalisia ideoita ja miten me voimme ne rahoittaa. Eli nolla lähtökohdista lähtien ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin se, että ylitämme tämän nykyisen nolla lähestymistapaan tavan niin, että menemme riski lähestymistapaan sillä lailla suuria innovaatioita, innovaatioita edistetään. Otetaan esimerkiksi Skype se on esimerkki eurooppalaisesta tutkimuksesta ja CIP, CIP-ohjelma, siitä on annettu äm, lainoja, siis kohdennettua tutkimuksen rahoitusta Euroopan keskuspankin kautta. Äh, muuten me emme tuntisi siis Skypea, joka on ollut vallankumouksellinen koko maailmassa. Meidän täytyy paljon selkeämmin ilmaista se, että tarvitsemme rahoituksen yhdistelmiä lähtökohtana. Se että olisi RSSF, ähm, riskinjakojärjestelmä ähm, tässä ähm, perustana. Erika Mann on meidän toimivaltainen keskustelukumppanimme ja siitä äh, meillä on sellainen tunne, että on paljon innovaatioita ja ne saadaan markkinoille ja kollega Merkis jo mainitsi sen, että jos tämä voitaisiin yhdistää bonusjärjestelmään, eli jos joku todellakin RSSFn kautta tuo innovaation markkinoille, niin hän saa bonuksen. Eli jos ajatellaan, että on heikko toive innovaatiosta, mutta jos sitten on sellainen järjestelmä, missä saadaan bonusta, jos todellakin innovaatio toteutuu, niin tämä olisi paradigmojen vaihtoa. Tässä meidän täytyy korostaa yhtä asiaa. Tähän mennessä on kielto voittojen saamiseksi silloin, kun EU-lainoja myönnetään, mutta siitä ei ole mitään hyötyä. Jos minulla on toiveita saada voittoa innovaatiostani, niin, niin silloin en tulisi käyttämään kaikkia mahdollisuuksia. Eli meidän täytyy poistaa tämä voiton kielto, eli enemmän riskiä ja riskipääoma, ja näin meidän täytyy Euroopan parlamenttina laajentaa vielä – toiminta. Ja sitten edistämisen alalla on vähemmän epäselvyyttä, eli tässä olemme saavuttaneet jo innovaatioita, eli tosiasiat käännetään päinvastoin. Jos ajatellaan, että keskitytään kilpailutuksessa suuriin aiheisiin, eli julkisissa kilpailutuksessa – niin miten julkiset hankinnat järjestetään niin kuin USA ja Kiinassa niin, että innovatiivisilla elementeillä on tietty prosenttimäärä. Me emme pysty innovaatiota määrittelemään Kukaan ei ole sitä vielä tehnyt. Ja sitten kun me sanomme, että täytyy olla innovaatiota mukana, miten sen määrittelemme? Eli uskon, että suurten aiheiden kautta pääsemme eteenpäin. Voisin kuvitella, että vähintään 30 prosenttia pitäisi käyttää tähän esimerkiksi tallennusteknologia energia-alalla Tämä on se, että me olemme aasialaisten ja japanilaisten jäljessä Euroopassa, mutta me tarvitsemme innovaatiota, e, jotta sähköinen mobiliteetti e, ja innovaatio todellakin saataisiin vauhtiin. E, ja tämä, jos otetaan mukaan näihin tarjouspyyntöihin, eli RSSF käytetään voimakkaammin, mobiliteettia lisätään ja sitten meidän täytyy keskittyä muutamiin harvoihin asioihin. Kollega Langen. Ja, danke schön. Äh, um einmal... Niin, kiitoksia. Lisätäkseni siihen, mitä edeltävä puhuja sanoi, äh, teollisuuden osallistuminen – tutkimuksen puiteohjelmaan ei välttämättä ole indikaattori siitä, onko suunta oikea, koska tietysti teollisuus omista rahoitusvälineistä voi rahoittaa paljon suurempia mahdollisuuksia kuin tutkimuksen puiteohjelmista. Eivät suuryritykset sellaista ohjelmaa tarvitse. Mutta tärkeää on, että meillä on strategisia tavoitteita Euroopan teolliselle kehitykselle ja määrittelemme missä ovat tärkeät markkinat, missä kohdin meidän täytyy käydä maailmanlaajuista kilpailua ja mitkä ovat meidän painopisteemme. Eikä tämä mielestäni näy riittävän selkeästi vielä komission tiedonannossa. Ja sitä meidän täytyisi yrittää vahvistaa, siis strategiset painopistealueet. Ja sitten kysymys kuuluu, myös, missä innovaatio on erityisen tärkeää ja eurooppalaisten johtohankkeiden lisäksi mielestäni on merkittävää katsoa alueellisia verkostoja ja pk-yrityksiä ja tällaiset suuret riskifasiliteetit eivät ole toimivia pk-yritysten mukaan ottamiseen, mutta tietenkin sielläkin on paljon innovointipotentiaalia ja siksipä pyytäisin toiseksi, että vahvistetaan myöskin rakennepolitiikan ja innovaatiopolitiikan yhteyksiä. Useista tutkimuksista tiedämme, että investointipäätökset riippuvat hyvin paljon verkostoista ja innovatiivisista yhteyksistä ja siksipä rakennepolitiikassa täytyy vahvistaa tätä innovatiivista ulottuvuutta. Esimerkiksi Alasaksissa meillä nyt on hanke yliopiston kanssa. Siihen menee rakennerahastoista 60 miljoonaa ja tarkoituksena on siirtää tietoa yliopistoista pk-yrityksiin ja mm, saada aikaan innovointipotentiaalia. Näiden tätä rakennepolitiikan määrärahaa meidän tulisi käyttää paremmin tässä yhteydessä. Ja kolmanneksi olen myös vakuuttunut siitä, ettei pelkästään yrittäjä tai tieteilijä voi olla innovoinnin edistäjä, vaan myöskin työntekijät yrityksissä. Meillä on esimerkiksi malleja siitä, että työntekijät tekevät työehtosopimuksia työnantajan kanssa, jotta osa palkoista ja voitoista menee innovointirahastoon, jota yhdessä hallinnoidaan, jossa tutkitaan innovointipotentiaaleja ja vähennetään riippuvuutta yhdestä tuotteesta mahdollisesti luomalla uusia tuotantoketjuja. Joten ne, jotka, ottamaan, ottamaan ne mukaan, jotka tuottavat innovaatiota. I'd like to, to say that... Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi sanoisin, että tällä on kuultu oikein mielentoista. Erityisesti voisin yhtyä siihen, mitä kollega Satsi tässä sanoi. Ja lähtisin siitä liikkeelle. Minusta innovaatiota voidaan pitää sellaisena järjestelmällä, jossa voidaan Eh, työntää, vetää ja poistaa pullonkaula. Tiedämme, että työntämiseen liittyy paljon asioita, jotka Jörgö mainitsi RSSF liittyen ja tiedämme, että riski pääomaa ei Euroopassa ole siellä, missä sen pitäisi olla. Eli RSSF on julkisempi aloite, mutta meidän on oltava myös yksityiselle riskipääomalle mahdollisuuksia. Tässä on katsottava yhteyksiä, kuten sanottiin, aluepolitiikkaan, mutta myös siihen, mitä tehdään ekonvaliokunnassa, jossa säännellään investointirahastoa, mutta meidän pitää tehdä vielä lisää, jotta voidaan edistää riskipääoman käyttöä. Tämä on siis työntöosio. Menee vielä pitkään ennen kuin EU pääsee Yhdysvaltain tasolle. En tiedä pääsemmekö koskaan, mutta sinne pitää ainakin pyrkiä. Ja sitten tiedämme, että meillä on paljon pullonkauloja ja yhden niistä mainitsisin. Tämä oli varjokokouksessa esillä. Kyseessä ovat standardit. Standardeista päättäminen innovaation liittyen voi olla hyvin tärkeä. Ja jos ajatellaan liikkumista, niin Euroopassahan voidaan liikkua elektromobiliteetin alalla, mutta muualla maailmassa tullaan päättämään standardeista ennen kuin tämän edes huomaamme. Siksi olisi tärkeää, että saisimme nopeasti aikaiseksi standardit. Tämä on 1820 sääntö. Jos halutaan sataprosenttisen mahtava standardi, niin siihen menee pitkä aika. Ja ennen kuin saadaan kaikki asianosaiset yksimielisiksi, joskus on tehtävä kompromissi, sillä on myös toimittava nopeasti. Ja sitten vetävät tekijät. Meidän on huomioitava se, että innovaatiomalli Euroopassa on aika lailla vetojohtoinen. Eli meillä on säädöksiä, joilla pyritään edistämään innovaatiota Euroopassa. Tämä on hyvä tai huono asia, mutta näin nyt on. Innovaatio on ollut tällaista Euroopassa. Ja siinä mielessä haluaisin nyt mainita tässä yhteydessä myös sen, pitäisikö aina pyrkiä siihen, että aina olisi selviä tuloksia. Meidän ei pitäisi nyt lähteä siitä, että kaikista olisi aina tuloksia. Tämä on hyvin byrokraattista. Meidän on vaikea sanoa, että nyt kaikista on odotettava tällaisia tällaisia tuloksia. Meidän pitää lähteä liikkeelle suurista yhteiskunnallisista haasteista. Te mainitsitte energiatehokkuuden, minä puhuisin yleisemmin voimavaratehokkuudesta ja sitten ikääntyminen. Voimme asettaa mitattavia tavoitteita. Voidaan sanoa, kuinka pitkään ihmiset voivat elää kotona kunnoista elämää. Tässä voidaan käyttää lukuja, eli asioita voidaan mitata. Ja tähän liittyen, kollegat, meidän pitäisi teollisuuskomiteana olla vahvemmin vetoasemassa, kun me keskustelemme näistä suurista yhteiskunnallisista haasteista. Ja tässä mielessä ovat esimerkiksi päästövähennykset, energiatehokkuus. Näissä asioissa ITRE on aika lailla puolustuskannalla. Se on puolustuskannalla ja sanotaan, että meidän pitää olla varovaisia, ei pidä olla liian kunnianhimoisia, sillä muualla maailmassa ei mennä eteenpäin. Tässä me vain itsemme satutamme tämän kyllä ymmärrän, mutta jos me tähtäämme alas, niin emme pääse kovinkaan korkealle. Ja muualla maailmalla ei välttämättä tähdätä kovin alas, vaan joissain päin, ei välttämättä kaikkialla, pyritään aika kunnianhimoisiin tavoitteisiin, vaikka nämä tavoitteet eivät ole sitovia, niin kun esimerkiksi Kiinan hallitus asettaa tavoitteen, niin tiedetään, että jossain vaiheessa siihen on päästävä, muuten jotain tapahtuu. Tämä ei ole nyt minun mallini, mutta minä kuitenkin tarkoitan sitä, että pitää katsoa Barsa ja Real Madridin ottelua. Eli jos lähtee puolustusotteluun, niin sitten ei välttämättä kovin hyvä tulos tulee. Meidän pitää siis pyrkiä johtoasemaan. Jos Eurooppa ottan huomioon sen teollisuuspohjaan, no ei nyt pidä antaa periksi. Kyllä me voimme olla potentiaalisia teollisuusjohtajia. Meidän ei pidä ainoastaan puolustaa sitä, mitä meillä on, vaan pitää todellakin pyrkiä globaalin johtavu, johtajan asemaan. Meidän pitää olla kunnianhimoisimpia kuin mitä olemme ja joskus tuntuu siltä, että ITRE on se paikka, missä me olemme puolustuskannalla, vaikka olemme innovaatiovaliokunta. Ei nyt välttämättä juuri tämä yhteisö, mutta on sellaisia kollegoja, jotka ovat todellakin puolustuskannalla. Ja siksi minä pyytäisin, että tässä me kaikki omissa poliittisissa ryhmissämme lähtisimme muita eh, käännyttämään ja olisimme kunnianhimoisempia meidän on otettava riskejä ja lähdetään miettimään tulosorientoituneisuutta tällä tavoin. Pitää olla joku tavoite, jos sitten jäädään kahden prosentin päähän, niin ei se mitään, mutta ainakin pyritään siihen, että oltaisiin johtoasemassa. Ja sitten se, mitä Tosanovski sanoi julkista hankinnoista, tämä on veto väline, joka on todella vahva, 17 prosenttia GDPstä on julkisia hankintoja, jotkut ajattelevat, että tämä on ehkä liikaa, mutta näin on nyt kuitenkin tämän verran tähän nyt käytetään. Me voimme ottaa innovaatiokriteerejä mukaan, yhteiskunnallisia ympäristökriteerejä mukaan vetämään innovaatiota tällä hetkellä ainoastaan 3 prosenttia BKTstä, siis jos katsotaan sääntöjä, niin julkisissa hankinnoissa vain 3 prosenttia 30 prosentissa käytetään näitä kriteerejä, mutta meidän pitäisi nyt olla yhteydessä IMKOon ja kun siellä uudistetaan julkisten hankintojen sääntöjä, niin pitäisi pyrkiä siihen, että siellä edistettäisiin, lisättäisiin näiden kriteerien käyttämistä. Ja tuossa olisikin, en voi yhtyä mitä sanoitte, jos täm, tässä ei ole sitovia eh, tavoitteita, niin jos kädet auki niin itse asiassa edistetään niiden asemaa, jotka ovat jäljessä. Me tarvitsemme tavoitteita, jotta voidaan todellakin päästä eteenpäin. En usko, että meidän pitäisi nyt puolustaa näitä jälkeenjääneitä. Minä olen aika lailla liberaali tässä mielessä. Schumpeterhan jo sanoi näin. Kyseessä on destruktiivinen luominen ja on selvää, että joidenkin yritysten on hävittävä. Tämä on vain elämää. Enkä halua, että sellaiset yritykset, jotka olisivat voineet syntyä, eivät synny. Tämähän on aina, tässä on aina kyse valinnoista, kun lähdetään puolustuskannalta, niin ei anneta uusien toimijoiden tulla mukaan. Ja siksi kehottaisin kaikki olemaan vähän rohkeampia tähän liittyen. Ja sitten vielä y- muutama pieni kommentti. Innovaatiokumppanuudet, no tässä ainoa huolenaiheeni on se, että hallintojärjestelmästä ei pidä tehdä liian suurta ja raskasta. Tässä on operatiivisia asioita, ei valtavia valikuntia, joissa tai komiteoita, joissa tehdään päätökset yksimielisesti ja mitä ei saada aikaiseksi. Ja sitten yhteiskunnallinen versus teollinen. Minusta yhteiskunnallinen innovaatio liittyy siihen, miten järjestämme elämämme. Joskus tarvitsemme teknologiaa, joskus kyseessä on organisaatiomallit, yritysmallit. Minusta tämä on aina yhdistelmä näitä molempia. Joskus oikein hyvin kehitämme tekniikkaa, mutta kuten sanoitte, sitten se, että tästä tehtäisiin sovelluksia, joista on hyötyä ihmisille, on joskus joskus vaikea. Eli tässä yhdistän tämän yhteiskunnallisen sosiaalisen innovaation. Eihän tämä koske ainoastaan yhteiskunnallista elämää, vaan se, että ihmiset, sitä, että ihmiset otetaan mukaan elämän muuttamiseen. Tässä kaikki. Eli nyt on oltava rohkeita. So, Kiitoksia. Haluaisin sanoa myöskin pari sanaa tässä on viisi puheenvuoropyyntöä ja sen lisäksi esittelijä ja komissio ja meillä on kymmenen minuuttia aikaa. Eli tehkää päätös itse, että kuka nyt puhuukin, niin jos puhutaan vähän lyhyemmin, niin silloin voivat kaikki käyttää puheenvuoron. <laughs> Ja, Nistelroi. Minä tuen mielelläni tätä lähtökohtaa, minkä Ruomerkis esitti. Meidän täytyy olla parempia ja meidän täytyy koordinoida paremmin. Meidän täytyy saavuttaa kansalaisten luottamus ja meidän täytyy tarkastella näitä suuria lippulaivoja Lissabonin agendaa. Ne eivät ole saavuttaneet kansalaisia. Oli paljon tulta purjeessa, mutta laiva ei päässyt perille, eli tässä kohdassa meidän täytyy parantaa. Minä hiukan epäröin näitä ohje tai johtavia hankkeita välineinä. Meidän täytyy todellakin miettiä, että mikä tässä on uutta. Ehkä siihen tarvitaan rahaa vähän, mutta mikä tässä nyt todellakin on uutta, jos ajatellaan näitä sik ähm, aloitteita niin ne ovat joissakin asetuksissa, joista olemme tehneet päätöksen. Merkisin mietinnön Ainut edistysaskel on todellakin se, että me emme pelkästään ajelehdi tuulen mukana, vaan että myöskin kritisoimme ja että päätämme asioista, eli kritisoimme olevassa, ole, olemassa olevia asetuksia. Tämä koskee seitsemättä tutkimuksen puiteohjelmaa, tämä koskettaa rahastoja, mm, ITtä ja niin edelleen. Eli jos haluamme jotakin saavuttaa, niin me tarvitsemme enemmän synergiaa näihin välineisiin. Ja sen pitää olla myöskin pakollista sitovaa tässä kohdin. Valiokunta ei saa äm, esittää sitoumuksetonta osaa, vaan meidän täytyy esittää ensisijaista roolia. Ja Tsatsimar Kaakiksen kanssa äm, olen samaa mieltä, mitä tulee aluekehitysrahaston ja tutkimuksen välineisiin. Tässä olemme jo synergiaa analysoineet. Ja tässä mietinnössä meidän täytyisi vielä konkreettisemmin tämä ilmaista, ei pelkästään ilmaista aikeita. Ja mm, aluevaliokunnassa teemme oma-aloitteisen lausunnon ja tuen myöskin sitä, mitä täällä puhuttiin rahoituksesta, mutta ydin seikka tässä ihan lyhyesti. Eli pitää ehdottaa niitä kohtia, mitä pitää parantaa olemassa olevissa asetuksissa. Minä mielelläni olen mukana tätä työtä tekemässä. Ja Prodi. Teidän tunnistusteiden työn Prodi. Kiitoksia puheenjohtaja. Ai, olen varjoesittelijä Envi-valiokunnassa, joten olen erittäin kiinnostunut tästä asiakirjasta. Ihan lyhyesti. Uskon, että meidän täytyy tehdä valtaisia muutoksia, koska meidän sivilisaatiomme on sisällä yhdistettävä ajatus siitä, että luonnonvarat ovat rajallisia ja maapallon kyky selvitä meidän jätteistämme on rajallinen. Joten tarvitsemme erityisesti kulttuurillista muutosta. Meidän täytyy arvostaa materiaalisen pääoman lisäksi myös inhimillistä pääomaa, luonnon pääomaa, mm, koska se on osa ihmiskunnan perintöä ja tämän, näiden asioiden arvostaminen vähentää materiaalisten hyödykkeiden kulutusta ja tällä tavoin viedään sivilisaatiotamme eteenpäin. Tämä on myös tapa jopa suunnata kehitys ja tutkimus, koska pitkällä tähtäimellä meidän, meidän pitää pitää se mielessä, jos haluamme ottaa oikean suunnan, mitä tulee tutkimus- ja innovointihankkeisiin. Joten tässä on erittäin tärkeää se, että tehdään yhteistyötä kaikkien valiokuntien eh, välillä, jotka kirjoittavat lausunnon tästä, koska mielestämme tarvitsemme yhteiskuntiemme kulttuurillista edistymistä. Kiitoksia. Kiitoksia, kollega Kavalio. President. Uh, I would like to... Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää Rova Merkisiä tästä työasiakirjasta ja kommenteista. Haluaisin kiittää myös komissiota tiedon annosta innovaatiounionin liittyen. Tämä on oikein hyvä asiakirja. sinä. todellakin puhutaan innovaatioista koulutukseen liittyvänä ja markkinoihin liittyvänä asiana. Voin yhtyä siihen, mitä, miten täällä on yleisesti määritelty innovaatiota on puhuttu. Yhteiskunnallista innovaatiosta minusta pitäisi myös korostaa alueellista innovaatiota ja sitten institutionaalinen innovaatio on tärkeä erityisesti julkisissa palveluissa. Meidän pitää käyttää hyväksemme se, että julkisia palveluita uudelleen organisoidaan. Tämä on hyvä hetki innovoida ja ottaa käyttöön uutta tekniikkaa julkisiin palveluihin. Mutta kuitenkin haluaisin, että asiakirjassa olisi parempi tasapaino erilaisten innovaatioiden välillä – Minusta meillä pitäisi olla korostuneemmin esillä teollinen innovaatio. Innovaatio unioni on tärkeä, jotta pystytään pitämään kilpailukyky maailmanlaajuisesti yllä. Meidän on edistettävä teollista investointia, jotta voidaan pitää yllä kilpailukykyä ja olla tärkeää viejä globalisoituneessa maailmassa meidän on annettava uusien teollisuusalojen kehittyä, mutta pitää myös huomioida se, missä asioissa me johdamme. Jos katsomme 2009 komission valmistelua teollista tulostaulua, niin sieltä käy ilmi, että ensimmäinen alamme on eh, autoteollisuus ja valmistus. Meidän on varmistettava se, että toimimme resurssien käytössä tehokkaasti näillä alueilla, jotta voimme jatkossakin olla etusijalla näissä tärkeissä, näillä tärkeillä aloilla globaalisti. Kiitoksia. Jotenkin emme ole nähneet varjoesittelijä Sartoria, mutta olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Nopeasti koska aika ei ole paljon. Olen EPPn varjoesittelijä ja osallistun 24. marraskuuta järjestettyyn kokoukseen, jossa esittelijä oli paikalla ja olen samaa mieltä, kuten muutkin kollegat ovat sanoneet, että sekä komission tekemä työ että esittelijän tekemä työ on hyvää työtä. Mitä minun tulee, niin aion keskittyä erityisesti eh, tiettyihin kysymyksiin, jotka mielestäni ovat tärkeitä. Ensimmäinen on se, että täytyy varmistaa, että myös innovaatio aiheena muuttuisi, kuten eh, jotkut muutkin tärkeät kysymykset ovat jo muuttuneet eh, kattavaksi mm, ja huomioitaisiin kaikissa direktiivissä ja asetuksissa, jotka Euroopan unioni hyväksyy. Tällainen ehm, yleiskattavuus on tärkeää, koska ilman, että, että ei tarvitse keskustella siitä, että tämä pitää ottaa huomioon to, tälläkin sektorilla ja niin poispäin, vaan meidän täytyy sanoa, että, että tästä päivästä lähtien ää, äh, kaikessa asiassa, joissa, joita Euroopan unionissa nyt tästä lähtien tehdään, niin niissä pitää huomioida myös innovaatio. Tämä on ensimmäinen asia. En aio nyt palata kysymyksiin, jotka on jo tehty. Esimerkiksi eh, juuri eh, teimme innovaatio-ohjelman liittyen julkisiin hallintoon. Katsotaan, miten se edistyy. Vielä eräs toinen asia, josta olen samaa mieltä ja jonka aion työstää, on tämä yhden luukon eh, piste, koska olen aivan samaa mieltä tästä, mielestäni on tärkeää vähentää byrokratiaa. Se on yksi suurista ongelmista, joita meillä, joka meillä on Euroopan unionissa, erityisesti kun puhumme PK-yrityksistä. E, niillä ei ole rakenteita e, voidakseen käsitellä näin monimutkaista järjestelmää, jossa me olemme. E, eli se, että niille annettaisiin eh, yksi luukku, josta ne saisivat kaiken tiedon, on erittäin tärkeä. Euroopan pitää asettaa itselleen tavoite, eh, että se ei pelkästään puolusta immateriaalioikeuksia, vaan myöskin kertoo niistä. On tehty paljon patentteja joista kuitenkaan ei tiedetä julkisuudessa ja siksi niitä ei käytetä. Ja viimeinen asia, monia muitakin on, mutta äh, nyt äh, puhun kollegoille äh, enkä puheenjohtajalle. Joskus kollegojen pitäisi olla vähän, ähm, puhua vähän lyhyemmän ajan, eikä niin filosofia Esimerkiksi jotkut kollegat ovat täällä puhuneet ja ovat jo lähteneet. Mm, no niin, viimeinen kysymys liittyy julkisiin hankintoihin. Tässäkin mielestäni on tärkeää, että kun puhutaan julkisista hankinnoista, julkista tarjouskilpailuista, kaikki saadaan aikaan sitova määräys, nythän me käsittelemme myös julkisten hankintojen direktiiviä, että otetaan huomioon innovaatio. Ja tässäkin innovaatio on katsottava tällä tavoin yleisesti. Ei, se ei voi koskea ainoastaan niitä aiheita, jotka ovat erittäin tärkeitä tällä hetkellä ja tunnettuja vihreät aiheet ja energia ja niin poispäin, vaan myöskin innovaatio, joka liittyy turvallisuuteen, terveyteen ja muihin kysymyksiin. Siksipä Tästä varmaan tulee hyödyllinen ja mielenkiintoinen äh, asiakirja ja ryhmäni puolesta aion sitoutua tähän työhön muiden kollegojen kanssa, jotka auttavat esittelijää. Kiitoksia. Herra Odi. Kiitos puheenjohtaja. Tässä asiassa minä kaipaan määritelmiä. Puhutaan tutkimuksista ja innovaatiosta. Mitä niillä tarkoitetaan? Kenraalikolle sanoi, että meillä on paljon tutkijoita, jotka ranskaksivat etsijöitä, mutta tarvitsemme myös eh, niitä, jotka löytävät. Eli me tarvitsemme nyt todellakin kunnon määritelmät tänne. Täältä puuttuu myös ympäristöinnovaatiot. Me olemme puhuneet teollisuuteen ja talouteen liittyvistä innovoinneista ja sosiaaliasioitakin on täällä käsitelty, mutta ympäristö täältä puuttuu ja niin kuin Brody sanoi, puuttuvat myös puuttuvat resurssit. Ja sitten julkinen sektori ja sen innovointi. Minun maassani tehdään paljon innovaatiota. Meidän pitää mielestäni kuitenkin olla hyvin varovaisia julkisen alan innovoinneissa ja hyvin tarkkaan miettiä hallinnollisia asioita. Ja sitten viimeinen kommentti on yhteys jäsenvaltioihin komission yhteenvedossa neljäs ensimmäisessä kohdassa viitataan suhteisiin jäsenvaltioihin, ja minä ehdottaisin, että mahdollisimman nopeasti saataisiin mukaan kansalliset parlamentit, jotta Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamentin välinen yhteys tähän asiaan liittyen toimisi niin, että ei tulisi erilaisia näkökulmia jäsenvaltioiden ja parlamentin välille. Ja koska hallitukset ovat tästä kovin kiinnostuneita, niin olisi hyvä, että alueellinen komiteakin huomioitaisiin. Kollega Herzog. Chairman. I, will, I can be extremely short. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun oikein lyhyesti. Äh, budjettikeskustelun aikana olemme nähneet, kuinka haluttomia neuvoston äh, jäsenet ovat tukemaan innovaatiota EU-tasolla. Ja näin on myös kansallisella tasolla. Vaikuttaa siltä, että innovaatio äh, monissa maissa on säästökuurien uhri. Ja siksi haluaisin sinne voimakkaan merkinnän siitä, että sitten kun, kun, kun innovaatiosta tuli yhteisöpolitiikkaa Lissabonin sopimuksen muotoa, kansallisten hallitusten toimit ovat tarpeen ja meidän on mitattava sitä, mitä kansalliset hallitukset tekevät. Meidän on mitattava, mitä jäsenvaltioiden hallitukset tekevät ja kuinka menestyksekkäitä ne ovat. Me emme voi sanoa, että Euroopan unioni ei sitten saa riittävästi määrärahoja neuvostolta, mutta sitten mm, meitä arvostellaan mm, sen politiikan perusteella, jota emme pysty rahoittamaan, joten meidän täytyy mitata jäsenvaltioiden mahdollisuuksia. Voisin sanoa monia asioita, mutta minun mielestäni tämä on kaikkein tärkeintä. Emme saa unohtaa jäsenvaltioita. Danke sehr, Kiitoksia. Sitten annan lyhyesti vielä komissiolle puheenvuoron. Haluaisiko komissio käyttää puheenvuoron? Jos olisi lyhyesti mahdollista esittää, niin se olisi hyvä. Kiitos. Ymmärrän, että teillä on kiire. Halusin ensinnäkin kiittää esittelijän Merkisiä erinomaista työstä ja muiden varjoesittelijöiden puheenvuorot ovat niin monipuolisia, en niihin pysty paneutumaan. Kolme seikkaa vain. Ensinnäkin, kuten jotkut puhujat ovat täällä sanoneet, herra Lambert, että meidän pitää olla todella kunnianhimoisia. Muuten käy niin, että innovaatioiden esille tulo ei, sitä ei kunnolla huomioitaisi. Kuten tässä Rova Sartori sanoi, pyritään valtavirtaistamaan näitä politiikkoja terveys, ympäristö ja aluepolitiikka on selvästi mainittu. Kun olemme kunnianhimoisia, me tarvitsemme oleellista verokonsolidointia, tarvitsemme budjettiin kunnon resurssit, eikä pidä tehdä liian nopeita päätöksiä niihin liittyen, ottaen huomioon nykyolosuhteet. Korostaisin myös sitä, että komissio pitää julkisia hankintoja tärkeinä. Täällä on mainittu erilaisia ajatuksia, mutta komissio ilmeisesti on sitä mieltä, että julkiset hankinnat ovat potentiaa innovaation kannalta. Sitten haluaisin rauhoittaa merkisiä, jos ajatellaan sitä, millaisia nämä innovaatiokumppanuudet ovat ja mitä jotain tehdä. Kuten hän sanoi, meillä on terveellisen vanhenemisen pilottihankkeet. Toivottavasti ihmiset osallistuvat mahdollisimman innokkaasti siihen. Tämähän on hyvin tärkeää, koska pitää miettiä sitä, miten kumppanuudet, miten niitä hallinnoidaan, miten ne toteutuvat ja miten niihin otetaan ihmiset mukaan. Ja toivottavasti komissio lähiaikoina lähettää teille asiakirjoja, jotta saadaan lisää tietoa, mutta pyytäisin teitä kuitenkin osallistumaan pilottihankkeisiimme hyvin aktiivisesti. Ja sitten vielä muutama seikka on hienoa se, mitä Satsi Markkaankin sanoi bonusmekanismeista. Niitä kannattaa harkita vielä ja me sitoudumme niiden tarkasteluun ja mielellämme kuulisimme lisää tämän valiokunnan ajatuksista. Ja sitten vielä kumppanuuksiin liittyen eräs seikka, jonka Rova Merkki sanoi, eli että kumppanuuksien ei pitäisi olla uusia välineitä eikä uusia rahoituslähteitä, vaan kumppanuudet ovat prosessi, puitteisto, joilla voidaan ottaa kantaa tähän integroivan lähestymistapaan, kuten täällä on pyydetty. Eli huomioimme kaikki innovaatioketjun eri osat ideasta lähtien markkinoiden kautta, standardit huomioon ottaen, kuten sanottiin, kansalaisten tarpeet, nämä kaikki eh, suuret haasteet. Tämä ei ole siis mikään uusi väline tai uus, nämä eivät ole uusia rahoituspuitteita. Ymmärrän, että olette, nyt on kiire, vaikka olisi paljon muuta sanottavaa, niin me voimme kyllä vastata esittelijä ja muille, jos tarvitsette apua monet kiitokset näistä lyhyistä puheenvuoroista. Ja sitten kysyisin, että haluaisiko kollega Merkis jotakin vielä sanoa. Pitääkö hänen sanoa vai haluaako hän lyhyesti esittää jotain? just briefly, I know time. Puheenjohtaja, tiedän, että aika on lopussa, mutta ihan lyhyesti haluaisin reagoida kaikkeen siihen, mitä täällä on sanottu. Tietenkin meidän täytyy kurottaa tähtiin ja toivottavasti saamme ne, mutta jos me saamme kuunkin, niin sekin on jo hieno asia joten olen täysin samaa mieltä kaikkien kollegojen kanssa, jotka ovat vaatineet korkeinta mahdollista kunnianhimoa ja tuen tuota kunnianhimoa täysin. Herra Lambert, tietenkin emme me saa puolustella. Minä en ole puolustuskannalla täällä Itressä, joten olen aivan samaa mieltä kanssanne ollaan nyt, jos ei hyökkääviä, niin astutaan ainakin todella suuri askel eteenpäin. Kyllä. Dier puhui siitä, että meidän täytyy todella vahvistaa huippuosaamista ja olen iloinen siitä, että aiotaan kirjoittaa lausunto ja meidän täytyy todellakin kiinnittää huomiota tähän. Meidän täytyy katsoa kaikkia välineitä ja minun mielestäni on huolestuttavaa, että EIG ja kiksit eivät ole linjassa suurten yhteiskunnallisten haasteiden kanssa, joten eh, kyllä, meidän täytyy valtavirtaistaa innovaatioita ja kyllä, meidän täytyy synkronisoida politiikkaa. Kyllä, innovoinnin on oltava joka paikassa ja eh, varmistetaan, että kaikki välineet joka paikassa eh, ovat kohdistettuja innovaation olemassa olevat ohjelmat mukaan lukien, niitä on yksinkertaisesti muutettava. Tietenkin hallitukset ovat erittäin tärkeitä, joten julkiset hankinnat, niille kuuluu kaikki huomio ja olen iloinen siitä, että monet valiokunnat ovat mm, pyytäneet mahdollisuutta kirjoittaa lausunnon, koska tämä auttaa meitä tekemään yhteistyötä IMKON kanssa sisämarkkinoiden suhteen ja myöskin eh, julkisten hankintojen sääntöjen suhteen. Kyllä rahoitus on tärkeää innovaannin kannalta ja meidän täytyy luoda ehkä täysin uudenlainen järjestelmä. Tämä innovaatiounionin eh, suuntana ovat suuret yhteiskunnalliset haasteet ja ilmasto luonto ja resurssit, luonnonvarat ovat yhdet, yhdet niistä suurimmista haasteista. Ja haluaisin muistuttaa kollegoja siitä, että me olemme sanoneet päätöslauselmassamme hyvin selkeästi, että luonnonvarojen älykkyys käyttö on todella perusperiaate kaikissa innovaatioissa innovaatiokumppanuuksista. Se on siis tärkein huolenaiheemme. Kovasti odotan yhteistyötä kollegojen kanssa kaikista näistä kysymyksistä, joita kaikkia tuen. Kiitoksia. So, ich bedanke mich herzlich. Minä kiitän kovasti ja näin olemme käsitelleet tämän esityslistan kohdan ja sitten nopeasti siirrymme äänestykseen. Onko teillä kaikilla äänestyskorttinne mukana? Hyvä, oikein hienoa. Ja sitten ryhdymme äänestämään, eli herra Marineskun lausunnosta innovatiivinen rahoitus globaalilla tasolla Euroopan tasolla. Saanen pyytää, että otatte esity- äänestyslistan etiin. Kuka kannattaa kompromissitarkistusta? Yksi. Pyydän nostamaan käden. Kuka vastustaa? Kiitos. Tyhjää. Sitten tarkistus seitsemän. Kannatus. Vastaan. Tyhjää. Päätetty. Anteeksi. Koko Siis numero seitsemän. Kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa. Kiitos. Vastaan. Tyhjää. Hyvä. Toinen osa. Kuka kannattaa? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kahdeksan. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Numero kahdeksan tarkistus. Äänestys päättyy. Hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme. Tarkistetaan numero 15. Tarkistetaan numero 15. Äänestys alkaa ja päättyy. No niin, hylätty. Sitten kompromissi kolme puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten on kohta toinen osa tarkistuksesta 22 puolesta vastaan Vain toinen osa, siis 22. Kuka kannattaa sitä? Ja vastaan. Tyhjää, hylätty. Ja sitten 24, siihen on suullinen muutos. Kuka kannattaa 24 tällä suullisella muutoksella vastaan? Tyhjää, hyväksytty. 23, ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa. Tarkistetaan. 23 toinen osa. Äänestys alkaa. Yksi liikaa EPPstä vai ei? Onko yksi EPP-jäsen liikaa? No niin, ja sitten lopullinen tulos on hyväksytty. Sitten 26 puolesta. Tällä suullisella tarkistuksella vastaan. Tyhjä hylätty. 27 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 25 vast, puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 30 puolesta 25 on jo tehty. On. No niin. Me olemme nopeampia kuin muut. 30, 30 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 34 puolesta ei. Siis 34. 34 puolesta vastaan ja hylätty. Ja sitten 35 kahdeksassa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa. 36 tarkistus. Äänestys alkaa ja päättyy ja hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Ja sitten 40. Sûr que le, le 38 est adopté avec... Halusin vain varmistaa, että 38 on mainistettu suullisen, eh, on hyväksytty suullisen tarkistuksen kerran. Tätä ette maininnut. On siis suullinen tarkistus siihen il est, il est inscrit sur la liste Non. We will try it. Sehän on täällä listalla. 38. Uh, Minun listallani tämä 38 on ilman suullista tarkistusta. What? No, um, so can, I read the oral Liian myöhäistä. Minulle sanottiin juuri, että suullinen tarkistus tuli liian myöhään. Muut ryhmät hyväksyvät sen. 38 aufgerufen. Eli pyydän anteeksi. Mä sanoin, että 38, mutta minä en sanonut tätä suullista tarkistusta. Tämä oli minun virheeni, kukaan ei kertonut tästä. Mitä nyt sitten tehdään tällä suullisella tarkistuksella? Mr. Chichester. Pyysin sitä. Yes, in... E- e- Chichester. Niin, puheenjohtaja, joka tapauksessa me vastustamme tätä suullista tarkistusta. No sitten ei ole mitään mahdollisuuksia. Eli tämä on yhden tyyppinen apu. Jos yksi ryhmä vastustaa sitä, niin sitten asia hoidetaan. 38 sinänsä hylättiin ja sitten 40, jossa on suullinen, siis 40 ilman suullista tarkistusta. Kuka kannattaa sitä? 40 ilman suullista tarkistusta. Kiitos. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 41. No tarkistetaan. 40 ilman tarkistusta, ilman suullista tarkistusta, tarkistus. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 41. Kahdessa osassa ensimmäinen osa. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kaksi kertaa vielä kohta kohdalta, mitäs tämä nyt on? Eli 43, kaksi kertaa kohta kohdalta äänestys, eli neljä kohtaa ensin ensimmäisestä ää, äh, tästä jaetusta ensimmäinen osa, kuka va, puolta vastaan, tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Ja sitten toinen osa, toinen kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Ja sitten lopullinen äänestys sähköisesti. Äänestys alkaa ja päättyy. Ja mm, näyttää siltä, että se on hyväksytty. Onneksi olkoon esittele. Ja sitten seuraava kohta, eli kohta yhdeksän. Claude Turmes työjärjestyspuheenvuoro. Niin, nämä suulliset tarkistukset tässä Charles on tänään vähän tällaisella eipä päällä, eli siksi ei sitä pystytty äänestämään, mutta sisäisissä säännöissämme meillä ei ole sääntöä siitä, milloin suullinen tarkistus hyväksytään. Tähän tarvitaan lisää selvyyttä. Ehkä tammikuun koordinaattori kokouksessa voitaisiin tästä päättää. Muuten ryhmä ei tiedä eikä sihteeristä tiedä. Tämä oli minun virheeni, että minä otin asian esiin, mutta korjasin sen. Suullisia tarkistuksia voidaan tehdä kokoukseen. Mutta jos yksi vastustaa sitä, niin silloin asia on hoidossa. Sitten Yhdeksän kohta. Sosa Wagnerin lausunto teillä on äänestyslista esillä. Kollega ei halua käyttää mitään pitkähköä puhetta, vai vahinko. Ja nyt äänestämme kompromissi kakkosesta ensin puolesta äänet vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Numero kahdeksan puolesta Okei, okay, then we must do... No okei, okay, meidän täytyy äänestää kohdasta, tarkistuksesta kuusi. Eli puolesta, tarkistus kuusi, puolesta, Tarkistuksen kuusi puolesta vastaan ja tyhjää hylätty. Numero kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksitoista puolesta vastaan tyhjä hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi numero 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja sitten 16. Kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta Anteeksi. Anteeksi. Kompromissi kattaa jo ensimmäisen osan, eli äänestetään ainoastaan toisesta osasta puolesta, äänet vastaan, tyhjä, hyväksytty. Ja sitten kolmas osa puolesta vastaan, tyhjä, myös hyväksytty. Ja sitten on 20 puolesta vastaan, tarkistetaan tarkistus, 20 tarkistusäänestys alkaa, päättyy. EPPllä yksi liikaa, mutta selvä, hyväksytty. Ja sitten 21 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 22 puolesta vastaan, tarkistus. Tarkistetaan 22. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja hylätty. Haluatteko sanoa, että ei? Aloitetaan alusta, numero 22. 22. Uudestaan koneellinen äänestys. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Ovatko, siis ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy ja hylätty. 24, 24 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty, 25 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, kompromissi 5 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, 28 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, Kompromissi 6. Siis tarkistetaan 28. Okei, tarkistetaan 28. Äänestys alkaa. Päättyy. Ja, ja vähän enemmistöllä päätetty, pienellä enemmistöllä. Kompromissi 6 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty myöskin. 32 kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää myöskin hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten lopullinen äänestys, sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa ja päättyy. Ja lopulliset tulokset ovat, että tämä on hyväksytty. Onnittelut myöskin kollegalle. Tämä oli viimeinen äänestys ennen joulua, niin että tämä oli aivan erityinen tapahtuma. Kiitän siitä, että ilman mitään... No, minä harkitsen asiaa vielä herra Lange. Jos te olette niin mukava, niin sitten järjestetään vaikka kaksi erityisistunta. Mutta ei ole mitään syytä nyt lähteä täältä kokouksesta. Istukaa toki paikoillanne. Kokous jatkuu. Ja nyt meillä on esityslistan kohta, no mikäs numero se sitten olikaan? Numero 10. Tässä on kyseessä Euroopan unionin suhteet Persianlahden yhteistyöneuvostoon. Kollega Nieblerillä on puheenvuoro. Ensinnä hänellä on yksin puheenvuoro ja pelkästään hänellä on puheenvuoro. Ja toiseksi kollegat, jos haluatte keskustella, niin keskustelkaa ulkopuolella. Jos haluatte lähteä, niin lähtekääpäs nopeasti. Mutta älkää häiritkö kokousta. Oral amendments. Oral amendments tabled in committee may be put to vote unless one of the members objects. Also immer. Immer mündlich. Ich habe da nur einen Fehler gemacht. Als sie sagt, es ist zu spät, da habe ich einen Fehler gemacht. Hätte ich besser Mund gehalten. Herr Vorsitzender, wir warten noch zwei Minuten, bis es ruhig ist. Puheenjohtaja odotetaan vielä pari minuuttia niin, että sali rauhoittuu. It is, is it possible, dear colleague? Hyvät kollegat, onko mahdollista herra Bresina, Alejo Vidal Quadras ja jotkut muut täällä. Onko mahdollista lopettaa nämä keskustelut niin, että meillä olisi, olisi aikaa viralliselle keskustelulle? Eikö tämä ole mahdollista? Bye bye.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 Herr Vorsitzender, ich denke, ich kann jetzt schon an puheenjohtaja, ehkä minä voin nyt aloittaa. No kollega Nibler saa nyt aloittaa, nyt kun keskustelut on saatettu ehkä päätöksen. Kiitoksia. No oikein hieno arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Olen iloinen siitä, että saan esittää teille lausuntoni Euroopan unionin suhteesta Persianlahden yhteistyöneuvoston maihin lyhyesti. Ehkä sallitte yhden kommentin. Minä olen hyvin kiitollinen siitä, että ulkoasianvaliokunta on päättänyt, että se tekee oma-aloite lausunnon tai mietinnön tästä, jossa käsitellään Euroopan unionin suhteita Persianlahden maihin. Ja minä olen sitä mieltä, että meille Euroopan kannalta tämä alue on yksi strategisesti tärkeimmistä alueista ja siksi minusta on varsin hyvä, että AFET on tehnyt tämän aloitteen. Ja minä uskon, että myöskin meille on tärkeää, jos ajatellaan tämän valiokunnan kolmea painopistealuetta, että me myöskin puutumme tähän mietintöön ja käsittelemme sitä vähän intensiivisemmin. Minun lausunnossani minä käsittelen kolmea aluetta, jotka minun mielestäni ovat meidän valiokunnallamme tärkeitä. Ensinnäkin energia-alan yhteistyö Persianlahden maiden kanssa ja toiseksi teollisuuden alalla – yhteistyö erityisesti raaka-aineita alue, ajatellen. Ja sitten toinen, toinen, kolmas alue on tutkimus ja kehitys. Ja sitten energian alalta että sellaiset polttoaineet, joita Persianlahden maissa on, niin ne ovat Euroopan unionin kohdalla yhä edelleen tärkein äm, hankintalähde, jotta pystyisimme takaamaan huoltovarmuuden. Ja siinä mielessä Haluaisin myöskin, että tätä, ne, ne tasaavat muiden maiden hankintoja. Ja sitten minä pidän tätä Joint Data-aloitetta varsin hyvänä, koska siinä öljyn hinta ja laatu ja ähm, muu öljyn liittyvä äh, informaatio saadaan avoimemmin. Mitä tulee energialähteiden tunnistamiseen, niin tässä on ähm, varmasti luon, maakaasun ja äh, LNGn kohdalla paljon vielä saatavissa. Ja minä olen Arabian valtuuskunnan puheenjohtaja ja me olimme muutama kuukausi sitten Katarissa. Ja Ras Lafan oli sellainen, jossa me esimerkiksi kävimme. Se on suuri ähm, öljyjalostamo tai, ja siellä kaasua äm, nesteytetään ja viedään kaikkialle maailmaan juuri täältä. Ja minusta tässä on keskustelun aiheena se, että onko tällainen äm, portti, mistä voitaisiin voitaisiin LNG-terminaaleja ähm, perustaa. Se olisi hyvin tärkeää ja sen olen ottanut myöskin lausuntoon mukaan. Ja LNG ja energialähteiden eriyttäminen ja energia, huoltovarmuus Euroopan unionissa. Nämä kuusi Persianlahden maata ovat hyvin kiinnostuneita. He ovat myöskin kiinnostuneita uusiutuvista energialähteistä ja siinä mielessä minusta Euroopan unionin ja GCC-valtioiden välistä yhteistyötä pitäisi myöskin tuuli- ja aurinkoenergian alalla tiivistää ja meidän pitäisi käyttää kaikkia mahdollisuuksia hyväksi niin, että Persianlahden energiakapasiteettiin investoitaisiin vähän enemmän. Tämä on koko se energia-ala, joka minusta Euroopan perspektiivistä on erityisen tärkeä. Ja sitten toinen ala, raaka-aineet, tässä kohdin olen myöskin sitä mieltä, että on tärkeää, että on intensiivinen kumppanuus tällä alalla ja että sitä laajennetaan. Ja erityisesti poliittisesti kaksi asiaa on tärkeää. Toinen on se, että kaupan esteet pitää poistaa, ne joita vielä osittain on, ja sitten toinen on niin, että saadaan vapakauppasopimus allekirjoitettua Persianlahden maiden ja Euroopan unionin välillä. Me olemme monien monien vuosien ajan tehneet työtä vapakauppasopimuksen parissa, mutta sitä ei ole vielä saatu aikaan. Ja minusta lausunnossa on tärkeää vielä korostaa sitä, että neuvotteluja pitää välttämättä jatkaa ja että myöskin komissiota pyydämme kovasti käyttämään kaikkia mahdollisuuksia hyväksi niin, että saamme sopimuksen allekirjoitettuja. Sitten tutkimuksen ja innovaation ala, tämä viimeinen kohta, niin tässä haluaisin kertoa myöskin kokemuksesta. Kollega Pytikofer oli myöskin valtuuskunnassa mukana ja Äh, me, me emme lainkaan tunne kaikkia mahdollisuuksia, mitä meillä olisi esimerkiksi tarjottavana opiskelijoille. Opiskelijat voisivat osallistua esimerkiksi äh, Erasmus Mundus vaihto-ohjelmaan, mutta näissä maissa me kävimme yliopistoissa esimerkiksi Katarissa. Kukaan ei tunne näitä mahdollisuuksia ja minusta on hyvin tärkeää miettiä sitä, että miten markkinoimme sitä, mitä me eurooppalaisina voimme tarjota. Ja nämä ohjelmat ähm, joita, eh, kun kutsumme näitä eh, opiskelijoita Eurooppaan, niin pystymme sitten pitkän tähtäyksen yhteistyötä eh, syventämään, miten voimme investoida tähän alueeseen. Minun lausunnossani olen tämän kohdan ottanut myöskin mukaan, että mitä voimme tehdä enemmän vielä Euroopan unionin pohjalta, niin että teemme voimakkaammin yhteistyötä ja kerromme yliopistoille meidän ohjelmistamme ja sitten ähm, tutkimus- ja teknologiakeskusten kanssa siellä äh, laajentaisimme yhteistyötämme. Katarassa on tällainen teknologiapuisto, jossa muutamat meidän yrityksistämme jo ovat varsin hyvin edustettuina, mutta Eurooppa kokonaisuutena ei ole lainkaan läsnä, mitä minä kovasti toivoisin. Ja sitten lopuksi yksi ongelma tai suurin ongelma paikan paikalla on se, että meillä on Saudi-Arabiassa, Riadissa yksi ainut edustaja koko alueella. Saudi-Arabia on tämä suuri, suuri veli näille pienemmille maille. Katar oman Bahrain ja niin edelleen. Minusta tuntuu, että meidän pitää pyrkiä myöskin näihin muihin pienempiin maihin, jotka ovat meille eurooppalaisille strategisesti tärkeitä valtioita, että saisimme oman eurooppalaisen edustuston. Tämän otan myöskin lausunnossa esiin ja toivon, että AFET-valiokunnassa sitä tuetaan. Nämä ovat siis nämä minun esittämäni alat. Ja sitten lopuksi yhteistyö Persianlahden yhteistyöneuvoston kanssa, niin energian raaka-ainevarmuuden ja sitten tutkimuksen ja innovaation kohdalla meidän pitäisi asettaa painopisteen. Niin painopisteen minä olisin kiitollinen, jos te tukisitte minun näkemyksiäni ja tietenkin otan avoimesti vastaan kaikki teidän ehdotuksenne. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän. Onko puheenvuoropyyntöjä? Jo täällä on näin laaja äh, varjoesittelijä joukko mukana. Paul Rybik ei varjoesittelijä. Kiitoksia. Puheenjohtaja haluaisin kiittää erityisesti Angelika Nigleria, koska hän hyvin äh, varovaisesti hienosti johtaa tätä valtuuskuntaa ja tämän mietinnön vie kyllä siihen, sen haluaisimme menemään EU lähetystöt Persianlahden yhteistyöneuvoston maissa. Olisi hyvä, että nyt kun luodaan tätä uutta ulkosuhdehallintoa Euroopan unionille, että kaikkiin näistä maista perustettaisiin eh, lähetystö. Tällä tavoin eh, myös kansalliset valtiot voivat säästää, kaikkien täytyy säästää, eh, joten jos olisi tällainen keskitetty EUn lähetystö jokaisessa valtiossa, niin se olisi hyvä perus eh, edellytys hyvälle yhteistyölle tulevaisuudessa. Toinen kysymys on hiilidioksidipäästöt kaasu- ja öljytuotannossa ja siksipä tutkimusponnistelut hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, niin pitäisi koskettaa ainoastaan säilytystä, vaan käyttää hiilidioksidia kemiallisena polttoaineena. Meillä on tämä äh, tieteellisten vaihtoehtojen arviointi ja siinä paino pisteenä meillä on se, että haluamme raportin siitä, miten hiilidioksidia voidaan käyttää teollisuusprosessissa, miten sitä voidaan käyttää järkevästi arvokkaana aineena teollisuudellisessa prosessissa. Tärkeänä minulle on myös tämä Eurooppalainen tutkimusneuvosto ja ne stipendit, joita sieltä jaetaan, niin he ovat varmasti tärkeitä myöskin tämän alueen yliopistoille. Ja sitten Eurooppalainen teknologiainstituutti Unkarissa voisi tehdä läheisempää yhteistyötä yliopistojen kanssa siellä. Meille tämä on varmaankin hyvä mahdollisuus. Valiokunnan puolesta haluaisin vain sanoa, että 6. ja 7. päivä joulukuuta Katarissa on öljyshow. Siellä äh, tapaavat kaikki ne, jotka ovat kiinnostuneita ma- äh, raakaöljystä ja kaasusta. Ja ehkä olisi hyvä, jos äh, joku täältäkin vierailisi siellä. Kiitoksia. Monet kiitokset. Ei muita puheenvuoropyyntöjä? No hyvä. Sitten sitten tämä lausunto on niin hyvä, että kellään ei ole mitään sen enempää sanottava. Tämähän on hyvä vihje. Angelika Niibler, haluaisitko käyttää puheenvuoron vielä? Kun kollega Ryby käytti puheenvuoron, niin haluaisin kiittää vielä tästä ehdotuksesta ja varmasti voitte esittää vielä tarkistuksia. Joitakin äh, en ole ottanut tähän vielä mukaan ja haluaisin myöskin äh, tämän shown Quatarissa myöskin ottaa esiin, olisiko järkevää, että jos joku meidän valiokunnastamme sinne lähtisi, minä en varmastikaan, mutta jos joku on kiinnostunut siitä energiahuoltovarmuuden kannalta, se ei olisi lainkaan huono, en tiedä mitä komissio tästä sanoo, mutta ehkä olisi hyvin järkevää mm, tarkistaa asiaa puheenjohtaja, että olisiko mahdollista meidän myöskin lähettää virallinen edustaja paikalle. Tämä on hyvin nopeasti, se on varmaankin jo ensi viikolla. Ai, se oli ensi vuonna, vai? Ensi vuonna koordinaattoreiden kokouksessa tämä voitaisiin ottaa esiin niin, että ainakin yksi henkilö meidän valiokunnastamme voisi olla siellä läsnä. <laughs> Okay, we sort it out amongst us, okay? Selvitämme <laughs> tämän keskenämme, hyvä on. No, no, no, not me, niin, you know, it's, it's, it's, um... En minä, No, otetaan huomioon tämä ajatus sitten seuraavissa keskustelukierroksilla. seuraavilla keskustelukierroksilla. Te tunnette kaikki tarkistukseen liittyvät seikat ja kiitän tästä vai halusitko sanoa vielä jotakin? Siis 8. joulukuuta on tarkistuksen jättämisen määräaika. Eli jos joku haluaa jotain vielä tehdä, niin pikaisesti, ja niin että saamme asian hoidettua ennen joulua. Ja sitten seuraava kohta den Punkt Bei diesem Tagesordnungspunkt geht ja seuraavassa esityslistan kohdassa kyseessä on matkailu ja vapaa-aika. Ja sitten kollega Kakis todella, hän ei, ei kukaan muu pysty sitä esittämäänkään. Kollegalla on puheenvuoro. Kommt jo bald die Weihnachtszeit. Hyvä ystäväni, niin sinunkin kannattaisi mennä välillä lomalle, mutta kohtaan joulu tulee. Hyvät kollegat, eh, matkailu aiheena joistakin on ehkä yllättävää, että käsittelemme sitä täällä ITRE-valiokunnassa, mutta Tämän asian komission jäsen Tajani otti esittely, esityslistalle. Hänhän on yksi meidän komissaareistamme, tämän valiokunnan komissaareista. Ja hänellä on hyviä syitä, koska matkailu on mukana Lissabonin sopimuksessa. Euroopan unionilla on siis uusi vastuualue matkailun alalla. E, tietenkin tässä enemminkin tuetaan jäsenvaltioita, mutta meillä, e, me Euroopan unionina olemme yhäkin maailman ykkösmatkailukohde ja matkailu on kolmanneksi suurin sosioekonominen voima EU:ssa. Nämä ovat todella vahvoja lukuja. Lisäksi matkailu, kuten me ihmiset ja yhteiskuntamme muuttuu ja sen täytyy sopeutua yhteiskunnan muutokseen. Ja meidän tehtävämme nyt on Euroopan parlamenttina tarkastella komission ehdotuksia tarkkaan ja ehkä myöskin kritisoida näkökulmastamme, on tulevaisuuden tutkijoita, jotka väittävät, että jonain päivänä Euroopasta tulee teollisuusmuseo, eh, ja museonahan me olemme aina kiinnostavia matkailijoille, mutta luvut kyllä puhuvat puolestaan. Jos katsotaan, että 40 prosenttia kaikista turisteista maailmanlaajuisesti matkustaa Eurooppaan, ja meille Euroopassa ulkomaiset matkailijat tulevat suurimmaksi osaksi Brasiliasta, Venäjältä, Intiasta ja Kiinasta, ja nämä luvut kasvavat räjähdysmaisesti, niin kyllä tämä osoittaa, että tässä on valtaisa potentiaali myös Euroopan matkailuteollisuudelle, koska hyvin suuri osa näitä matkailuyrityksiä ovat PK-yrityksiä ja tämä on etu, joka meille on syntynyt. Me olemme mielenkiintoisin matkailukohde historiamme takia, mutta myöskin maantieteellisen asemamme takia ja sisämarkkinoiden, sisämarkkinapolitiikan kautta meillä olemme luoneet myös hyvän pohjan matkailulle. On nyt kerran mielenkiintoista eh, alankomaisille matkailijalle matkustaa Euroopan sisällä lomakohteeseen, jossa on enemmän aurinkoa kuin alankomaissa, mutta jossa on kuitenkin luotettavia standardeja, luotettavia tuotteita ja palveluja. Ja tämän olemme sisämarkkinoillamme saavuttaneet. Mutta jos haluamme matkailun luoda, laittaa uudelle pohjalle, se tarvittaa uutta dynamiikkaa. Mitä voimme ehdottaa eurooppalaiselle matkailualalle, jotta se voisi parantua. Minulla näen tässä eri mahdollisuuksia, esimerkiksi ravintola-alalla ihmiset pitävät ravintoa yhä enemmän terveen elämäntavan pohjana. Ja sitä tarkoitan, siis tarkoitan sitä, että ravintola-alalla voitaisiin ryhtyä, ottaa käyttöön jotain elementtejä, joilla laatua voitaisiin parantaa. Näemme myös, että yhä useammat Ikäihmiset matkustavat, eli liikkuvuus on tärkeä kysymys. Ja tässä innovaatioilla voi olla etua, niistä voi olla hyötyä. Niistähän puhuimme tänä aamuna esimerkiksi tämä kumppanuus, innovaatiokumppanuus, jossa, jolla yritetään saavuttaa kaksi korkean elämänlaadun lisävuotta elämään keskimäärin. Ja sitten haluaisin kaksi painopistealuetta esitellä. Yksi on terveysturismi. Tässä näen valtaisaa potentiaalia koko Euroopan unionille, ei ainoastaan Välimeren alueella, joka on noin yleensä matkailukohteena, vaan jo nyt nykypäivänäkin me hoidamme terveyttämme työn ulkopuolella, vapaa-ajalla. Ja tässäkin ajatuksena on se, että Herbert, joka kyllä käy aina välillä lääkärin tarkastuksissa, niin kuin me kaikki teemme tietyn iän jälkeen, niin hänen ei tarvitse tehdä sitä yhden ITRE-kokouksen ja toisen välillä, joka äh, stressaa häntä, niin kuin hän ehkä nyt tekee, vaan hän matkustaa Sisiliaan tai Espanjaan tai Kreetalle tai Itävaltaan lomalle ja sitten hän Itävallassa varaa eh, Burgenlandissa hienon kaksiviikkoisen loman ja eh, siellä eh, hänet uusitaan täysin, hänelle tehdään mm, lääkärin tarkastus, ehkä hän halusi jonkun pienen asian myöskin leikkauttaa ja sekin hoidetaan siellä ja tämä yhdistetään hänen lomaansa. No jos sinä nyt täällä vielä lisäsalaisuuksia paljastat, niin täytyy sanoa äkkiä loppu. Urlaube sein. Mehrere. No en minä sitten sano, mistä on kyse, mutta sinun kohdallasi täytyisi tehdä enemmän lomia. Itävalta, Kreta ja useita pitkiä lomia. No, mutta kyse on siis siitä, että hotellitoiminta yhdistetään vahvasti terveyspoliittiseen toimintaan. Me olemme luoneet pohjan tässäkin valiokunnassa potilaiden liikkuvuusdirektiivillä, joka on toisessa käsittelyssä, ja me olemme luoneet edellytykset sille, että nämä terveydenhuoltopalvelut myöskin maksetaan sairasvakuutuksista. Tässä on todella uusia mahdollisuuksia viedä matkailua eteenpäin, mutta sitä varten me tarvitsemme laatumerkintöjä. Me kaikki tiedämme nämä siniset liput rantalomilta. Ne osoittavat, että se ranta, jolla me olemme, on puhdas ja laadukas. Voisin kuvitella, että samantyyppistä samantyyppinen idea toimisi terveysmatkailun saralla olisi tällaisia sinisiä ristejä, ähm, joka olisi korkein merkintä niin, että mm, matkailukohteessa olisi ehkä mm, kokonainen terveydenhoitokeskus, se olisi vaikka kolme sinistä ristiä, jos on kyse pelkästä kylpylästä, niin se olisi yksi sininen risti. Tässä olisi mahdollisuuksia. Meidän on huomioitava, että nämä markkinat tulevat nousemaan yli 400 miljardin euroa. Näemme, kuinka suuri potentiaali tässä on, mutta meidän on siis luotava nämä laatukriteerit ja komission jäsenet Dajan ja, ja Dalli ovat jo tehneet ehdotuksia tähän suuntaan, mutta he voisivat tarvita hyviä ideoita meiltä ja tätä pyydän. Eräs toinen alue, joka on ennemminkin, on ennemminkin kielteinen, nimittäin ähm, tieliikenne. Vuosittain 25 000 matkailijaa kuolee tieliikenneonnettomuuksissa Euroopassa ja meillä on Euroopassa sääntöjä, jotka matkailun alalla johtavat onnettomuuksiin ja ongelmiin. Ja se johtuu siitä, että meillä ei ole yhtenäisiä sääntöjä. Tätä mietintöä käsitellään pääasiallisesti liikennevaliokunnassa. Ja esimerkiksi täällä Belgiassa ää, mm, liikenneympyrässä ää, oikealta tulevalla on etuajo-oikeus, näin ei välttämättä ole Italiassa. Samoin liikenne Merkit eivät ole aina samanlaisia. Kaikissa autoissa ei ole niskatukea, takseissa ei välttämättä ole turvavöitä. Nämä ovat kaikki kysymyksiä, joissa voisimme toimia Euroopan unionissa, jotta nämä väärät vähenisivät. Olisin hyvin iloinen, jos kollegat hyödyntäisivät tätä lausuntoa ja jakaisivat joitakin ideoita kanssamme tammikuussa. Me käsittelemme tätä lausuntoluonnosta täällä. Äh, helmikuussa äänestämme siitä Itressä ja huhtikuussa se, sitä käsitellään täysistunnossa. Kiitoksia mielenkiinnosta. Reira Madurell. Kiitoksia Reira Madurell. Bueno, muchas gracias. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Aivan lyhyesti tässä ensimmäisessä keskustelussa esittäisin muutaman mielenkiintoisen ajatuksen. Herra kikselle sanoisin, että on tärkeää, että ITRE-valiokunta ottaa kantaa tähän komission matkailutiedonantoon. Kyseessä on sellainen liiketoiminta-ala, josta on peräisin yli 5 prosenttia EUn BKTstä. Minun maassani se on jopa 11 prosenttia BKTstä sen osuus. Tämä tarkoittaa noin 9,7 miljoonaa työpaikkaa ja yrittäjiä on, tai yrityksiä on 1,8 miljoonaa. Eli minkälaisia panoksia meidän valiokunnalta pitäisi nyt siis saada? Jotkut täällä tuli jo mainittua. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että tässä valiokunnassa pitäisi kiinnittää erityistä huomiota siihen, minkälaisiin toimiin pitäisi ryhtyä matkailuyritysten kilpailukyvyn lisäämiseksi pitäisi erityisesti eri, edistää laatua ja kestävyyttä. Ja tätä varten meidän olisi erityisesti korostettava koulutusta ja alan kysynnän ja nykyisten koulutussuunnitelmien välillä. Pitää edistää myös tutkimusta ja innovaatiota jos todella haluamme kilpailla laadulla, emmekä ainoastaan hinnalla. Tätä varten on jatkettava matkailututkimuksen edistämistä. Siitä on ollut oikein hyviä tuloksia viime aikoina tälle alalle. Ja sitten, niin kuin Satsimarkka Kessio sanoi, on jatkossakin edistettävä innovatiivista lähestymistapaa. Ja tässä mielessä toimen pitäisi keskittyä kolmeen tavoitteeseen. Ensinnäkin pitää saada kaikkien käyttöön nykyiset tiedot, toisaalta edistää teknologian siirtoa niin, että yritykset pystyisivät paremmin toimimaan markkinoilla ja olemaan kilpailukykyisempiä. Ja kolmanneksi olisi edistävä parhaimpien käytäntöjen jakamista niin, että voidaan ottaa huomioon uudet mahdollisuudet. Teknologisen foorumin luominen komission mukaisesti on hyvä väline, vaikka mielestämme sen ei pitäisi koskea ainoastaan tietysti tekniikkoja, vaan haluaisimme todellisen teknologiafoorumin niin, että siihen otettaisiin mukaan myös kaikenlaiset tutkimus- ja innovaatioasiat. Ja sitten vielä muutama seikka, jotka kuuluvat myös tälle valiokunnalle ja ne pitäisi ottaa mukaan tähän tekstiin. Ensinnäkin pitää miettiä sitä, miten tämä ala voi itse panostaa siihen, että voidaan päästä esimerkiksi energiatehokkuustavoitteisimme ja sitten pitää käyttää hyväksi Lissabonin sopimuksen tarvitut mahdollisuudet ja pitäisi korostaa sitä, että on aina analysoitava ja varmistettava, että täällä hyväksytyt asiat todellakin vaikuttavat kentällä. Myöhemmin voimme puhua tästä asiasta lisää, Mennään yksityiskohtiin tässä ensi kommentit varjoesittelen minun ryhmäni puolesta. Bedanke mich, Kiitoksia, kollega Niebler. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluan kiittää lausunnonlaatia tästä erittäin hyvästä johdannosta tähän lausuntoon. Minusta on hyvin tärkeää, että me käsittelemme Euroopan matkailun edistämistä myöskin Euroopan parlamentissa, koska matkailu sinänsä kaikkina, kaikkine hienouksineen ja haaroinen on tärkeä talouden, teki, taloudellinen tekijä Euroopan unionissa ja siksi on hyvä miettiä sitä myöskin, että miten strategisesti tulevien vuosien aikana voimme vahvistaa tätä alaa. Ja toinen kommenttini liittyy siihen, että mitä voimme tehdä. Tämä on hankala kysymys, että mitä politiikka voi tehdä matkailu ammatin tai alan puolesta ja mm, minä antaisin neuvon, että ei pitäisi liikaa puuttua poliittiseen puoleen, vaan minusta kohteiden houkutteluvuus sinänsä on tärkeä. Ja voin sanoa, niin kuin kollegani Riera Madurei sanoi, että on tärkeää se, että huolehditaan henkilökunnasta ja ottaen myöskin huomioon puitteet, jotka olemme saaneet ammattien ammattivaatimuksista että, ja mitä toivon, että kollega Tsatsimarkka Akis ottaa huomioon myöskin työaika säädökset niin, että työaikadirektiiviä noudatetaan. Sanon, että matkailualalla se ei ole kovinkaan helposti toteutettavissa. Tiedän, että tällä tietyillä aloilla pitäisi olla helpotuksia. Ei voi sanoa tiukkaan, että tämä on työaika, mutta jos halutaan laadukasta palvelua tarjota, niin silloin pitää ajatella esimerkiksi terveydenhoitoalan palveluita. Tarvitsemme kellon ympäri huoltoa. Ja silloin pitää miettiä, että onko joustavuus työaikojen kohdalla mahdollista. Minulla on yksi kysymys valmistelijalle, ehkä hän voisi selvittää seuraavaan kokoukseen mennessä tämän. Amerikkalaisilla on tällainen matkailuvero, ne, jonka ne ovat ottaneet, saattaneet voimaan, eli ulkomaiset vieraat joutuvat maksamaan, ja minä olen sitä hyvin huolissani, tämän haluan sanoa. Ja minua kiinnostaisi kuulla, että onko sillä vaikutusta matkailijoihin? Onko nyt vähemmän matkailijoita, jotka menevät USAhan tämän veron vuoksi? se ei kauhan korkea ole uskoakseni 30 dollaria, mutta kun perheen kanssa menee USA, niin silloin on jo kyseessä summa, jota ryhdytään miettimään. Ja kysymys on siitä, että onko lukuja olemassa tai ehkä voitaisiin tarkistaa se, että onko tästä lukuja saatavissa ja vaikuttaako tämä vero haitallisesti. Älkää ymmärtäkö minua väärin Eh, jos ajatellaan, että muut maat, myöskin niin kuin USAkin ottaa tällaisen veron käyttöön, niin silloin meidän pitäisi harkita asiaa. Minä en siis sitä haluaisi, mutta haluaisin tietää, että onko siitä seuraamuksia matkailualalla. Kiitoksia. Mm-hmm. Minä kiitän myöskin. En näe enää muita puheenvuoropyyntöjä. Olkaa hyvä, kyllä. Kollega vielä siellä. Köszönöm, elnök úr, csak Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin aivan lyhyesti kiittää kollegaa tästä esittelystä. Minä vähän yllättyin siitä, että valiokuntamme käsittelee tätä asiaa sillä, miten tämä tarkalleen liittyy teollisuuteen, mutta ei se mitään. Ihan hyvä, tämähän aihe on tärkeä se koskee meitä kaikkia. Ja liittyen siihen, mitä täällä aikaisemmin on sanottu, täällä puhuttiin jo terveysturismista Minusta on hyvin tärkeää, että Euroopan unioni vähän harmonisoisi matkailun liittyviä asioita ulospäin ja pitäisi kertoa, että täällä Euroopassa on niin tärkeitä matkailukohteita, ettei niitä löydy mistään muuta. Esimerkiksi siellä on terveyteen liittyvä kylpyläturismia, tällaisia eh, vesiä ei muualta maailmasta oikein löydy. Ja täällä on kovin kuuluisia kylpylän paikkoja. Toisaalta Euroopan kristity kulttuuri on myös hyvin tärkeä. Meidän pitää tarjota sitä muille. Pitää jotenkin myydä tätä ulospäin. Ja sitten meillä on myös eh, hiihtomahdollisuuksia monissa maissa. Ehkä Euroopan unioni voisi vähän tarjota itseään maailmalle tällä tavoin, että pyrimme saamaan aikaiseksi yhtä laadukkaat palvelut kaikkialla. Kollega Tsatsimarkakis vielä, olkaa hyvä. Letzte Anregung. Haluaisin vielä ottaa tämän viimeisen ehdotuksen esiin. On todellakin niin, että yhteisen toiminnan kanssa. Meillä, me saamme Eurooppaan hyvin paljon näitä asialaisia ähm, ryhmiä, jotka äh, vierailevat äh, Euroopassa kahdeksassa päivässä, mutta Eurooppa on siis yhteinen matkailukohde. Äh, mitä tulee veroihin, Saksassahan on joissain tapauksissa tällainen kylpyläpaikkakunnan vero. Se on paikallisvero, mutta on myös jäsen, muita jäsenvaltioita, jotka käyttävät tällaisia, nostavat tällaisia veroja, kuten Espanja. Ne luvut, joita meillä on Yhdysvalloista, ne ovat liian uusia, ei ole kovinkaan kannattavaa tällaista veroa kantaa, mutta Amerikassa vielä pahempi tilanne ovat nämä turvallisuusvaatimukset. Ne ovat kiristyneet niin kovasti, että se tekee Amerikasta vähemmän kiinnostavan matkailijoille. Se on meille eurooppalaisille hyvä, koska tänne tulee sitten enemmän matkailijoita, mutta meidän on sopeuduttava. Kiitoksia kaikista kommenteista ja yritän ottaa ne kaikki huomioon. Kiitoksia. Kiitoksia. En näe muita puheenvuoropyyntöjä. Voin päättää tämän kohdan käsittelyn ja sanon, että tammikuussa tarkistelemme sitten eh, lausuntoehdotusta ja mm, kolmas helmikuuta pitää eh, tarkistukset jättää. Ja sitten on seuraava esityslistan kohta, jota emme voi vielä aloittaa, koska on tarkoitus aloittaa se 11.30, eli Belgian eh, ministeri tulee tänne, enää mitään muuta mahdollisuutta kuin sen, että keskeytämme kokouksen ja pyydän, että tulette kuitenkin tänne. Olisi hiukan epämiellyttävää, jos Belgian ministeri tulisi tänne ja minä istuisin täällä yksin, niin että pyydän, että käytätte taukoa virkistäytymiseen ja henkisen virkistäytymiseen, mutta älkää jääkö pois. Das habe ich eben gefragt. Ich habe eben gefragt. Okay. liebe und Kollegen. Hyvät kollegat, toivotan tervetulleeksi te, jotka olette täällä läsnä ja tulitte takaisin. Se oli ystävällistä ja aivan erityisesti toivotan tervetulleeksi Belgian kuluttajansuojasta vastaavan ilmasto- ja energiapolitiikkaministerin Paul Magnetin. Olen pahoillani siitä, että enempää ihmisiä ei ole läsnä. Aika on ilmoitettu, mutta samaan aikaan muissa valiokunnissa on niin paljon asioita, joihin pitää osallistua. Annan teille puheenvuoron ja sitten kollegoilla, jotka ovat läsnä, on mahdollisuus esittää teille kysymyksiä. Kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, kiitos, että teitä on täällä näin monta paikalla tässä keskustelussa, kun luomme ensimmäisen katsauksen Belgian puheenjohtajakaudella energia-asioihin. Te pyysitte jo 12. heinäkuuta miltä tietoa ohjelmasta me silloin kerron teille puheenjohtajakauden painopistealueista. Nyt tämä on ikään kuin raportti tai etukäteisversio raportista siellä, kuten tiedätte. Energianeuvosto kokoontuu huomenna ja tietyistä asioista voidaan tehdä päätös vasta huomenna. Eli en nyt voi lähteä vielä sitomaan neuvoston kollegojen käsiä tänään, kun en vielä tiedä, minkälaisia päätöksiä tehdään, mutta kuitenkin pyrin nyt kertomaan mahdollisimman tarkasti sen, mitä on tehty. Ja vielä ennen kuin aloitan, palaisin hetkeksi tähän nykyhetkeen siihen hetkeen, jossa nyt ollaan. 12. heinäkuuta tästä jo puhuimme, että neuvostolla ei ollut kovinkaan kattavaa lainsäädäntöasialistaa. Tämä oli kuitenkin tärkeä puheenjohtajakausi, jos katsotaan asiaa laajemmasta näkökulmasta muutama vuosi etukäteen, muutama vuosi taaksepäin. Eli 2008 meillä oli tärkeä hetki Ranskan puheenjohtajakaudella. Tuolloin teimme päätöksen energia- ja ilmastopaketista, eli kyseessä oli suuri visio kymmenelle vuodelle Euroopan unionissa ja sitten 2009-2010 me pystyimme yhä selvemmin käymään keskustelua ja harkitsemaan sitä, miten voidaan päästä 2020 tavoitteisiin, miten voidaan päästä abstrakteista luvuista konkreettisiin toimiin ja tuloksiin ja sitten toisaalta, miten keskustelua voidaan pitkittää 2020 toiselle puolelle, eli jopa 2030 vuoteen asti. Me olemme käyttänyt hyväksi tilannetta, kun lainsäädäntötyötä ei ollut niinkään paljon ja olemme pystyneet miettimään näitä lyhyen aikavälin visioita, kymmenen vuoden visioita ja sitten pitkän aikavälin energian visioita. Eurooppa-neuvosto päätti pitää 4. helmikuuta ensi vuonna erityisistunnon, jossa puhutaan ainoastaan energia-asioista, osoittaa sen, että tämä on hyvin tärkeä hetki, kun eurooppalaista visiota määritellään. En nyt lähde luettelemaan kaikkia kokouksia, joita on ollut lukuisia täällä puheenjohtajakaudella. Muistutaisin vain, että meillä on ollut kaksi ministerikokousta, tärkeitä strategian ministerikokouksia ja strateginen huippukokous Yhdysvaltain kanssa ja Venäjän kanssa. Me olemme olleet energiafoorumeilla. Meillä on ollut tärkeitä energian pääjohtajan kokouksia, parisin kymmentä energiatyöryhmän kokousta ja paljon konferensseja. Me olemme halunneet näin innostaa työhön niin, että liike-elämä ja tutkijat ovat voineet olla tässä mukana. Itse parlamentissa puhuttiin biomassasta, ydinturvallisuudesta ja vielä tänä iltapäivänä, ei ole mitään tekemistä, niin kutsuisin teidät 13.30 hyvin mielenkiintoisen keskusteluun. Siellä on Euroopan edustajia, tiedemaailman edustajia 2050 on skenaariona. Eli tässä nyt vähän mainostan puheenjohtaja valtion pitkän aikavälin mietintätyötä. Tiedän, että ITRE-valiokunta on tehnyt kovasti töitä ja on hienoa, että neljä ensimmäistä delegoitua eh, päätöstä on tehty Euroopan historiassa tärkeisiin asioihin liittyen. Eli kyseessä on energiatehokkuus, televisioiden jääkaappien, eh, pesukoneiden ja muiden koneiden ja tämä nyt jo julkaistiin 20. marraskuuta. Tässä on nyt siis uudenlaista toimintaa Lissabonin sopimuksen pohjalta. Ja sitten sisältöön liittyen me olemme keskittyneet kolmeen painopistealueeseen. Energiatehokkuus yhtäältä ja sitten toisaalta kuluttajat ja investoinnit infrastruktuureihin. Ensinnäkin kuluttajista muutama sana. Belgian puheenjohtajakaudella haluttiin ottaa kuluttajat Belgian kauden ytimeen. Tämä siitä syystä, että kymmenen vuotta sitten aloitimme markkinoiden vapauttamisen energialalla Euroopassa ja nyt oli aika luoda ensimmäinen katsaus tähän työhön ja katsoa kaikkia niitä lupauksia, mitä kuluttajille oli annettu, että muutoksessa olisi eri hyötyä. Piti varmistaa se, että ne oli todellakin pidetty. Se ala, jolla on eniten valituksia, on kuitenkin energia-ala ja on voitu havaita, että osa kansalaisistamme ei pysty saamaan käyttöönsä vähimmäisenergiamäärää, mitä he tarvitsisivat tai eivät pysty maksamaan laskujaan. Eli on tällaisia henkilöitä ja heitä on 50-120 miljoonaa ihmistä. Tämä on valtava määrä ihmisiä ja sen takia heihin pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota köyhyyden torjunnan vuotena. Ja sitten huomioi myös teidän päätöslauselmanne tähän asiaan liittyen. Ja olemme toivoneet, että kuluttajakeskustelua todellakin olisi voitu käydä. Ja yksi kollegoista, joka on ollut energianeuvostossa, oli kymmenen vuotta. Hän sanoi 7. syyskuuta, että ensimmäistä kertaa tuossa neuvostossa puhuttiin eh, kuluttajista. Eli kaikenlaista asioista on energianeuvostossa puhuttu kymmenen vuoden aikana, mutta ensimmäistä kertaa puhuttiin kuluttajista. Eli on oikein hyvä, että nyt mennään tähän asiaan, niin kuin te meiltä pyysimme. Epä virallinen neuvosto käsitteli pitkälle tätä asiaa. Olemme pyytäneet komissiolta tähän asiaan liittyvää raporttia ja haluaisin kiittää komissiota sen tekemästä työstä. Siellä on kovasti ponnisteltu, jotta voitaisiin valmistaa meille kertomus siitä, mitä on tehty, tulee kolmen kuukauden kuluessa, ja sitten sitten raportista käy ilmi esimerkiksi, että 13 prosenttia eurooppalaista, eli 65 miljoonaa eurooppalaista, käyttää energiaa kaksi kertaa enemmän kuin eh, keskiverto kansalainen. Tässä on siis olemassa tärkeä yhteiskunnallinen kerrastuminen ja 8 prosenttia eurooppalaista 40 miljoonaa henkilöä on maksuista jäljessä. Eli tässä on todellakin energiapuutteita heillä. Neuvosto hyväksyy päätelmät huomenna tähän asiaan liittyen ja pyritään siihen, että tämä kuluttaja-asia ja nämä vaikeassa asemassa olevat kuluttajat otettaisiin jatkossakin asialistalle. Me varmistamme, että työt jatkuvat ja pyydämme, että neuvosto säännöllisesti raportoisi energiamarkkinoista kuluttajien näkökulmasta. Tällaista ei tähän asti ollut tehty ja että annettaisiin tukea kaikille niille aloitteille, jotka mahdollistavat paremman koordinoinnin, jos ajatellaan kuluttajien tarpeita. Tässä on Lontoon foorumi esimerkiksi tärkeällä, tärkeässä asemassa tai energiankäyttäjien verkostoituminen, että voidaan tarkastella markkinoita koko ajan. On hienoa, että ensimmäistä kertaa 2020 strategiassa, josta huomenna puhutaan myös neuvostossa, komissio käsittelee kokonaisen kappaleen verran kuluttajia näin tehty ensimmäistä kertaa. Ja tämä tarkoittaa sen, että eh, asian esille ottamisesta on ollut, jo, ollut hyötyä. On myös hienoa, että käsitellään tärkeitä aiheita, kuten teknologisesta näkökulmasta liittyen tällaiset eh, älykkäät mittarit. Komissio ja parlamentti puhuu näistä asioista yhä enemmän ja myös neuvostossa yhä useampi toivoo, että pitäisi tehdä ensinnäkin sosiaalis-taloudellisia tutkimuksia siitä, kannattaako tämä myös kuluttajien näkökulmasta, eikä ainoastaan älykkäiden mittareiden tuottajien toimesta, vaikka tietysti on hienoa, että eh, teollistuminen edistyy, mutta siitä on oltava hyötyä myös kuluttajille. Ja sitten toinen tärkeä aihe on energiatehokkuus. Se on yksi tärkeistä painopistealueista alueista energia- ja ilmastopaketissa, kuten tiedätte, ja tältä osin voidaan pelätä, että Eurooppa ei pysty olemaan niin hyvin edelläkävinä kuin pitäisi olla. Tiedämme, että patenttiasioissa ollaan edellä energiatehokkuuden osalta. Meillä voi olla hyvin kunnianhimoisia tavoitteita ja tästä pitäisi olla hyötyä sitten ympäristölle ja myös kuluttajien ostovoimalle ja innovaatioille ja työpaikkojen luomiselle, mutta ensimmäiset arviot eivät ole kovinkaan optimistisia, vaan ne osoittavat, että muiden asioiden ollessa vakioina, jos toimitaan nykytoimien mukaisesti, niin 2020 voidaan vähentää ainoastaan 9 prosenttia energian käyttöä. Eli tämä on vähän 11 prosenttia vähemmän kuin oli asetettu tavoitteeksi ja meillä on sanottu, että 50 prosenttiakin olisi mahdollista, näin asiantuntijat sanovat. Eli me tarvitsemme nyt todellakin eh, tämän energiatehokkuusasian esille ottamisen uudelleen. Se on laitettava sinne prioriteettien joukkoon. Syyskuussa asiaa käsiteltiin epävirallisessa neuvostossa ja tämä on ainoa aihe, jota käsitellään neuvoston huomisella lounaalla. Miksi lounaalla? Ei siksi, että se on vähemmän tärkeä, vaan siksi, että nimenomaan lounas on se hetki, jolloin voidaan kaikkein suorimmin käydä keskustelua valtuuskuntien välillä ja näin voidaan varmistaa se, että tämä asia tulee etusijalle taas. Ja Euroopan neuvostoa, kun valmistellaan neljänne päivälle helmikuuta, Herman van Rompuyn ja hänen palveluidensa kanssa varmistamme sen, että valtioiden ja hallitusten päämiehet antavat tukensa tälle asialle prioriteettina energia äh, tehokkuusasiassa voimme olla edelläkävijöitä. Tämä myös varmistaa äh, riippumattomuuden energian saantiin liittyen. Eli tässä mielessä on hienoa, että parlamentti ja neuvosto ovat päässeet sopimukseen siitä, että perustetaan rahasto. Tehän tiedätte, että sinne otetaan nämä eh, elvytyssuunnitelmasta 140 miljoonaa, jota entä jäsenvaltioille, vaan ne laitetaan uuteen rahastoon ja niiden tarkoituksena on antaa tukea paikallisviranomaisille, kun halutaan edistää energiatehokkuutta. Tämä on pieni askel, mutta se on kuitenkin uusi rahasto, joka antaa nyt toimintamahdollisuudet paikallisviranomaisille. Tiedämme, että niillä on tärkeä vipuvaikutus. Ne ovat kaikista lähempänä kansalaisia, sen takia ne pystyvät eniten eh, antamaan kansalle tietoa tästä tavoitteesta. Ja sitten viimeinen tärkeä prioriteetti tämän puheenjohtajakauden aikana ovat infrastruktuuri sijoitukset. Tämä on tärkeää, jotta voidaan toimitusvarmuus taata. Se on myös tärkeää, jotta voidaan saada aikaiseksi integroidut eurooppalaiset markkinat, eikä ainoastaan tiettyjen markkinoiden rinnakkain asettaminen tai vierekkäin asettaminen. Ja tämä on myös tarpeellista, jos haluamme tämän teollisen vallankumouksen meidän energiasokoituksissamme niin, että se olisi paljon kestävämpi, otettaisiin mukaan uudistuvat energianlähteet ja voitaisiin korostaa verkostojen älykkyyttä kehittyvyyttä, niin tähän tarvitaan suuria investointeja. Eurooppalainen ilmesto, ilmastosäätiö kertoo, että me tarvitsemme 52 miljardin investoinnit vuosittain vuoteen 2020 asti. Tämä on 2,5 prosenttia unionin kokonaismenoista vuosittain ja myös pari prosenttia tieinvestoinneista. Tämä on suuri määrä ja tässäkin tarvitaan suurta panostusta. Joo. Aikaisemmin tähän tehtävään annettu neljä miljardia, mutta on selvää, että vaikka nämä investoinnit ovat strategisia, niin ne eivät markkinoilla spontaanisti toteudu, koska tässä voi olla monimutkainen säädöstilanne, monikansainen tilanne tai koska rahoituksen saaminen on vaikeaa ja sen takia meidän on strategista suunnitelmasta löytää puuttuvat linkit ja miettiä sitä, mihin pitää investoida. Tarvitaan sitten sen varmistamista, että tämä on jatkuvaa. Komissio kertoo neuvostolle huomenna, mikä on 59 kaasu- ja sähkö infrastruktuurihankkeiden tilanne, yli kaksi miljardia ja toisaalta tuulivoimaan liittyen 565 miljoonaa ja hiilidioksidin varastointi noin miljardi. Kaiken kaikkiaan 96,3 prosenttia tästä kokonaismäärästä rahojen kokonaismäärästä sen käyttö on toteutunut. Ja sitten meillä on investointipankilta tulossa tietoa neuvostossa asiaan. Palaamme huomenna liittyen komission infrastruktuuritiedonantoon 2020 vuoteen mennessä. Ja sitten koska Belgian kaudella tätä pidettiin tärkeänä, haluaisin sanoa, että huomenna ministerineuvoston yhteydessä aikaisin aamulla allekirjoitamme yhteistyösopimuksen kymmenen maan välillä, eli yhdeksän jäsenvaltiota ja yksi Pohjanmeren naapurivaltio, ja kyseessä ovat tuulivoimalat merellä. Tämä on tärkeitä hankkeita ja tämä siis aurinkovoimahankkeiden rinnalla on hienoa, että tämä asia on edistynyt Belgian kaudella, sillä Belgia oli aloitteellinen siitä, että tällaista monikansaista yhteistyötä tehtäisiin. Meidän potentiamme pitkällä aikavälillä on todella mahtava. On tutkittu, että me voisimme saada 100 prosenttista energiantuotantoa ilman hiiltä 2050, eli jatkossakin on painostettava siihen, että 2050 todellakin päästäisiin tällaisiin tuloksiin, ja me tarvitsemme kunnianhimoiset tavoitteet ja tulokset. Näistä asioista jatkuvasti puhumme neuvoston puheenjohtajana. Hyvää puheenjohtaja, hyvät kollegat. Näin halusin lyhyesti luoda katsauksen väliaikaisesti tähän tilanteeseen. on valmis vastaamaan kysymyksiinne. Mutta ennen kuin annan teille puheenvuoron, haluaisin sanoa, että on hienoa, että olemme tehneet todella hyvin koordinoitua yhteistyötä Espanjan puheenjohtajavaltion edustajien kanssa ennen kauttamme ja sitten Unkarin puheenjohtajakauden edustajien kanssa, Tamas Felicin kanssa, ja tämä osoittaa sitä, että tässä toimitaan hyvin näiden vaihtuvien puheenjohtajakausien järjestelmässä huomenna. Tämä siirtymä sitten alkaa. Kiitos ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Herr Minister, ich darf mich bedanken. Herra ministeri, haluan kiittää. Kiitän tästä esityksestä ensiksikin ja toiseksi hyvästä yhteistyöstä tämän puolen vuoden aikana. Ja minusta tuntuu, että se, mitä lopuksi sanoitte, on tärkeää. Nyt yhä enemmän näyttää siltä, että kolme puheenjohtajaa valtiota tekevät yhteistyötä. Se on parempaa kuin se, että joka puolen vuoden välein aina aloitetaan alusta, eli Espanjan ja teidän ja vielä unkarilaisten välillä yhteistyö on toiminut hyvin. Monet kiitokset. Ja eh, kollega eh, Sisli, olkaa hyvä. Niin, hvala ministru za... Kiitoksia, että saan puheenvuoron ja kiitoksia ministerille tästä hyvin mielenkiintoisesta alustuksesta. Me saimme hyvin paljon tietoa teidän työstänne ja niistä tapahtumista, joita tulee ensi päivinä. Mainitsitte useita prioriteetteja. Mainitsitte Belgian prioriteetit. Ja haluaisin kommentoida niitä ja luetteloida muutamia kysymyksiä, jotka meidän, minun mielestäni ovat aiheita, joita energiaministeriön täytyisi tulevaisuudessa käsitellä. Aloitan yhdestä asiasta, joka on selkeästi eurooppalainen kysymys ja jota pitäisi käsitellä vakavasti, on lainsäädännön liberalisoinnin täytäntöönpano. Meillä on ollut ensimmäinen liberalisointipaketti ja toinen liberalisointipaketti, ja meillä on joku toisen liberalisointipaketin kanssa ongelmia. En tiedä, mitä tulee tapahtumaan kolmannelle paketille. On ihan totta, että komissiolla on tietty vastuu tässä, mutta ministereiden täytyy tehdä paljon enemmän ne voivat olla paljon tehokkaampia, kun on kyse lainsäädännön täytäntöönpanosta ja todella toivoisin, että tämä olisi vakavasti otettava aihe, jota ministerit käsittelevät, kun ne tapaavat. Toiseksi, parin viime vuoden aikana energian saralla olemme kehittäneet useita strategisia asiakirjoja. Uskaltaisin sanoa, että meillä on enemmän asiakirjoja kuin tarvitsemme ja meillä on nämä strategiset asiakirjat, jotta voimme saavuttaa tavoitteemme, mutta me emme tule koskaan saavuttamaan tavoitteitamme, jos me emme luo asiakirjoja myös liike-elämälle ja teollisuudelle, joiden täytyy panna täytäntöön nämä tavoitteet. Ja teollisuus tarvitsee nyt pitkän tähtäimen luotettavuutta ja mm, kestävyyttä, e, eikä sitä, että tavoitteita muutetaan joka vuosi. Ja kun tulee vuoden 2020 tavoitteisiin, niin komissio on puhunut jo vuoden 2030 tavoitteista, mutta me tarvitsemme strategian vuoteen 2050 asti. Meidän täytyy olla johdonmukaisia, me tarvitsemme vakautta, jotta jotta talouselämä voi olla rohkeampi investoinneissaan. Kolmanneksi mainitsitte myös keskustelut energiainfrastruktuurin rahoittamisesta. Minun mielestäni meidän pitäisi puhua enemmän eri välineiden välisestä johdonmukaisuudesta. Te olette ilmastonmuutoksen ja energian ministeri kun on kyse ilmastonmuutoksesta, haluamme vähentää päästöjä, mutta taas energiasaralla meidän täytyy samanaikaisesti saattaa päätökseen sisämarkkinat, nämä uudet rahoitusmekanismit ja ETS-mekanismi samanaikaisesti. Me tavallaan heikennämme sisämarkkinoita ja haluaisin kuulla teidän kommenttinne. Eri välineiden olisi oltava johdonmukaisia. Ja viimeinen asia. Energian ja ilmaston saralla sanoitte, että emme ole riittävän menestyksekkäitä ja sanoitte, että meidän täytyy ryhtyä suurempiin ponnisteluihin ja keskustellaan tästä, keskustelette tästä lounasaikaan. Mutta minä voin sanoa teille, että ministerit sanovat teille lounaalla, että tietenkin meidän täytyy ponnistella enemmän, tietenkin meidän täytyy tehdä enemmän, mutta eivät he sitten tule tekemään mitään. Joten haluan kysyä teiltä, onko teitä konkreettisempia, käsin kosketeltavampia ehdotuksia siitä, miten voisimme olla tehokkaampia energiatehokkuuden tehokkuuden saralla ja oletteko sitä mieltä, että yksinkertaisesti oikeudellisesti sitovat tavoitteet energiatehokkuuden alalla todella tekee meistä tehokkaampia. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Merkis. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia ministerille. Eh, eh, Haluaisin onnitella siitä, että olette tehneet näin kovasti töitä. Ja toivottavasti tämä on hyvä pohja kestävälle tulevaisuudelle energialalla. Ja haluaisin myös kiittää siitä, että energian, energiaköyhyydestä on lähdetty puhumaan. Tässä tarvitaan vielä lisää työtä. Tarvitsemme puitteiston, tilastot ja lisää työtä näillä aloilla. Ja sitten eräs kysymys, joka teitä kovasti kiinnostaa, eli kuluttajat ja energian säästön seuraukset. Tästä on Itressä puhuttu. Eilen oli kovin kylmä ja itse asiassa Berlimontin edustalla oli jopa lauma pingviinejä. Eli ilmeisesti nyt ehdotetaan sitä, että komission pitäisi tehdä vielä parempia ehdotuksia energian merkintöihin liittyen ja direktiiviin 44 miljoonaa euroa voitaisiin säästää 2020 vuoteen mennessä. 44 miljoonaa euroa, jos toimitaan energiaa säästävästi veden lämmittämisen ja televisioiden ja muiden osalta. Tämä on mahdollista, mutta jotta näin tuloksiin päästäisiin, meidän on lisättävä ponnistuksia. Energiamerkinnöistä on äskettäin tehty parlamentissa päätöksiä, mutta haluaisin kuitenkin keskittyä tiettyihin ajatuksiin. Energian säästäminen on asia, joka innostaa minua kovasti. Te puhutte vuodesta 2030, että pitäisi pystyä säästämään 50 prosenttia energiasta. 2020 tilanne on vielä parempi, mutta valitettavasti meillä ei ole sitovia tavoitteita. Meidän pitäisi mennä sitovien tavoitteiden suuntaan mahdollisimman nopeasti. Sitovat tavoitteet eivät ehkä ole paras tapa päästä energian säästöihin, mutta jos parempaa metodea löydy, niin sitten tehkäämme näin. Jos haluamme 2020 saada aikaiseksi 20 prosentin vähennykset, niin meidän on todellakin mahdollisimman nopeasti saatava aikaiseksi puitteet, joilla tähän tavoitteeseen pyritään. Siihen tarvittaisiin selkeät viittaukset. Ja sitten puhuitte rahastoista. tai siitä rahastosta, jonka pitäisi lähinnä edistää paikallista energiantuotantoa. Minusta on hyvä, että lähdetään liikkeelle paikallisesta mikrotason energiantuotannosta, pien tuotannosta. Ja tämä itse asiassa teidän politiikastanne puuttuu kokonaan. Te puhutte kuluttajista, meidän pitää antaa kuluttajille mahdollisuus ei ainoastaan säästää energiaa, vaan myös tuottaa energiaa. Tämä voisi olla todella hyvä väline. Ja sitten kysyisin myös, onko tarkoituksenne varmistaa se, että rahastossa tämä asia otetaan esille, ja jos näin, niin olisi tärkeää, että järkevät siirtoverot pitäisi saada mahdollisimman hyvin käyttöön. Jäsenvaltioiden pitää ponnistella tähän ja toivottavasti kerrotte, mitä aiotte tehdä, että tämä edistyisi. Herra Odi seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja, kiitos ministeri siitä, että olette näin lähellä parlamentaarikkoja. Haluaisin onnitella teitä ja teidän kauttanne koko Belgian kautta puheenjohtajana. Te olette olleet tärkeässä asemassa, kun te tästä tehtävästä poistutte. Tietysti on mukava tervehtiä Unkarin ystäviä, mutta haluaisin todella kiittää kaikista siitä, mitä te olette tehneet energiatehokkuuden osalta te puhuitte siitä, että tarvitaan paikallisviranomaisten tukea. Emme kuitenkaan tarvitse liikaa organisaatioita. Meillä on jo paljon erilaisia organisaatioita, joissa on johtajia ja sihteeristä ja muita. Tämä on hyvin vaikea selkoista myös kansalaisille. Ja sitten sisämarkkinoilla olemme lähteneet vuosikaudet liikkeelle kuluttajista ja nyt meitä kiinnostavat tuottajat. On totta, että kuluttajien huomion kiinnittäminen on varmasti paikallaan ja olette oikeassa, kun sanotte, että kuluttajat ovat yllättyneitä vapauttamisen seurauksista Ajateltiin, että hinnat alenisivat, hinnat kuitenkin ovat nousseet. Ja ehkä tarvittaisiin jonkunlainen seurantakeskus, joka tiedottaisi asioista. Olisiko paikallaan, että voitaisiin kuluttajansuojadirektiivin yhteydessä, josta puhutaan sisämarkkinavaliokunnassa, että siinä otettaisiin mukaan energiatehokkuus muutamiin kappaleisiin. Suhtaudutteko te asiaan myönteisesti? Ja sitten kolmanneksi te viittasitte 2008 neuvotteluihin Ranskan kaudella. Mitä te ajattelette, herra ministeri, sitä ehdotuksista, että meillä voisi olla mekanismi, joka liittyy hiiliin rajoilla, tällaista on ehdotettu, mitä siitä ajattelette. Ja sitten viimeiseksi puhuisin energiaa käytöstä. En halua investointipankkia kaikkiin asioihin mukaan, vaikka te sen mainitsitte. On helppo aina lähteä liikkeelle investointipankista ja emme kuitenkaan pysty sitä kunnolla valvomaan. On hyvä, että sillä olisi tämä kolmois A luokitus. Ja että se on todellakin pankki, se ei saa olla mikään Euroopan unionin investointiosio. Ja nyt on mielestämme oikea aika saada budjettiin investointiosio ITERiä ja muita suuria infrastruktuureja varten mitä infrastruktuuriin tulee sitten. Minä kysyin tätä eilen komission sen Otingerilta, en täysin ymmärtänyt vastaustaan. Mutta mitä mieltä te olette Kaspian alueen kaasun osto yrityksistä, yhtiöistä. Tällainen ajatus oli ollut esillä. Onko tästä puhuttu neuvostossa vai ei? Ja sitten viimeinen asia, mihin komissaari Ottinger ei todellakaan eilen vastannut, on seuraava. Voimmeko me kansalaiset tai kansalaisten edustajat täällä saada vakuutuksen varmuuden siitä, että energia eh, verkostot ovat jatkossakin julkisen valvonnan alaisia, kun niitä nyt eh, vapautetaan markkinoilla, niin oikeastaan tiedetä, kenelle kuuluvat. Voitteko antaa poliittisen eh, vahvistuksen sille, että huomispäivänä Gazpromista ei esimerkiksi tule verkosten omistajia tai mm, Kiina, joka tekee ostoksia Kreikassa, ei aio piilotellusti tai suoraan eh, hankkia itselleen verkostoja. Tämä huolestuttaa kansalaisia, että nämä kaasuverkostot eivät kuuluisi meille. Kollega Hübner. Dziękuję panie przewodniczący, e, panie ministrze. Koniec prezydencji. Kiitoksia. Hyvä ministeri. Puheenjohtajakauden päätös on myös aika, jolloin tehdään yhteenveto tuloksista. Haluaisin kysyä, mikä teidän henkilökohtainen suurempi menestys oli tämän puheenjohtajuuskauden aikana? Mitkä tehtävät annatte Unkarin kollegoillanne pääprioriteetteina? Onko teillä jo lista niistä? Puhuitte energiatehokkuudesta ja myös monet muut kollegat ovat maininneet tämän. Tämä on osa-alue, joka aiheuttaa paljon huolta ja sillä perusteella, mitä te sanoitte, tämä 20 prosentin säästötavoitetta ei saavuteta vuoteen 2020 mennessä ja että hinnat ovat aivan liian korkeat 30 prosentille Euroopan kansalaisia. Mitä Euroopan unionin pitäisi tehdä, jotta tämä 20 prosentin vähentämistavoite voidaan saavuttaa vuoteen 2020 mennessä? haluammeko, pitäisikö meidän keskittyä investointeihin, jotta vähennettäisiin ongelmia verkoissa, vai pitäisikö meidän keskittyä enemmänkin kuluttajaan? Pitäisikö meidän muuttaa lainsäädäntöä? Ehdottaisitteko tai toivoisitteko meillä, että muuttaisimme jotakin säädöksiä niin, että varmistaisimme, että energian säästö, energiassa tehokkuus on todellakin mahdollista. Ja jos niin, niin voisitteko kertoa meille, mitä asetuksia, direktiivejä ja mitä elementtejä niissä pitäisi muuttaa? Kollega Baltsiitis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas ministrė. Pirmiausia, tikrai norėčiau... Puheenjohtaja, hyvä ministeri. Kiitoksia hyvin paljon tästä selkeästä ne energia-alalta vuoteen 2050 asti, tämä pitkän aikavälin visio, mutta olette varmaan samaa mieltä kanssani siitä, että näiden meidän instituutioidemme kannassa on tapahtunut jotain muutoksia tuohon päivään asti. Kollega Odin kanssa olen samaa mieltä siitä, että kun jotkut jäsenvaltiot ryhtyvät liberalisoimaan markkinoita ja niillä on suuria laitoksia, kuten ydinvoimaloita, niin uhkana on se, että mm, yksityinen strateginen investoija tulee valvomaan verkkoja, jotka on luotu EUn määrärahoilla. Meidän täytyy luoda harmonista politiikkaa tällä saralla. Ettekö ole sitä mieltä, että meidän pitäisi nyt jo ryhtyä pohtimaan jäsenvaltioiden toiveita ja koordinoida niitä Euroopan unionissa. Sitten meillä olisi paljon selkeämpi tilanne. Eilen esitin saman kysymyksen komission jäsen Oettingerille. Meidän tulisi uudistaa jäsenvaltioiden energiasuunnitelmia pitkän tähtäimen tulevaisuuteen jo nyt, ja meidän tulisi ehdottaa tehdä ehdotuksia niille jäsenvaltioille, jotka tarvitsevat uusia ideoita uusiutuvista energiamuodoista ja niin poispäin. Tällä tavoin säästäisimme aikaa ja rahaa ja tulevaisuudessa pystyisimme luomaan yhtenäisemmät energiamarkkinat Euroopan unionissa. Toinen kysymykseni on seuraavanlainen. Euroopan parlamentin puhemies Busek ja neuvosto ovat antaneet julkilausumia tarpeesta luoda työryhmä, joka käsittelee energialähteiden nostamista kolmansista maista. Milloin tällainen työryhmä voidaan perustaa ja aloittaa toimi- milloin se voi aloittaa toimintansa? Kiitoksia. Kiitoksia kysymyksistä. Ja nyt annan ministerille mahdollisuuden vastata näihin kysymyksiin. Merci, mesdames et messieurs. Kiitos, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Ensin muutama sananen energiatehokkuudesta, koska moni teistä on kysynyt siitä. Olen oikein tyytyväinen, koska tämä tekee selväksi sen, että asiasta tulee niin tärkeä kuin sen pitäisikin olla kaikkien mielessä. Miten pitäisi toimia? Tehän tiedätte, mistä on puhuttu. Tiedätte, että parlamentti on mietintöjen pohjalta Brandsteinin ja Kanskan Bomiskan mietintöjen pohjalta asiaa edistänyt. Ei niissä kuitenkaan päästä ihan samaan loppupäätelmään, erityisesti mitä tulee näihin sitoviin tavoitteisiin. Mutta ennen kuin keskitymme tähän kysymykseen, ei tietysti sitä pidä kiertää, mutta pitää ensin varmistaa se, että energiatehokkuudesta tulee tai siitä tulee uudelleen Euroopan unionin energiapolitiikan ykköstavoite. Kun katsoo energia- ja ilmastopolitiikkaa, niin siinä on kaksi tavoitetta. On hiilidioksidin liittyvät asiat ja sitten uudistuvat energialähteet ja energiatehokkuus. Kaikki ovat vakuuttuneita siitä, että tämä on paras tapa toimia, on parempi kuluttaa vähemmän kuin rakentaa lisää putkistoja, on parempi kuluttaa vähemmän kuin rakentaa lisää uudistuvia energialähteitä. Kaikki tämä on aina parempaa. Mutta kuitenkin tämä on se vaihtoehto, jota on vähiten korostettu ilmastoenergiapaketissa. Ja nyt on oikea aika korjata tämä tilanne, jos ajatellaan niitä asioita, jotka ovat esillä 4. helmikuuta. No siellä on mainittu energiatehokkuus 2020 ohjelmassa, se on myös mukana. Tämäkin on hienoa se on yksi neljästä prioriteetista, mutta siitä on vielä tehtävä ensimmäinen. Tässä on vielä poliittista työtä, että tähän päästään niin, että kaikki Euroopan toimielimet selvästi sanovat, että tämä on EUn tavoite, että oltaisiin kävijöitä maailmanlaajuisesti 2020, 30 ja 50 energiatehokkuudessa kun tästä tulee yhteinen tavoite, niin sitten siitä voidaan tehdä tiettyjä seurausehdotuksia. Meidän on tietysti jatkettava standardointityötä, standardeista on hyötyä, tämä on tehty selväksi näillä delegoidilla päätöksillä jotka mainitsin, tämä on tehty selväksi. Tämä on havaittavissa esimerkiksi autoteollisuudessa. Siellä monta vuotta vastustettiin eh, näitä standardeja, puhuttiin hyvistä käytänteistä, mutta se ei edistynyt ollenkaan. Mutta kun on lähdetty nyt tälle tielle, niin on edistyminen itse asiassa nopeampaa kuin oli ajateltu vaikka oli ajateltu, että nämä standardit olisivat hyvin käyttöisiä, mutta näin ei sitten kuitenkaan ollut. Tämä oli hyvä viesti teollisuudelle ja tämä teki mahdolliseksi sen, ja voin yhtyä siihen, mitä Joran Sisen sanoi, että on annettava ydinteollisuudelle myös tietoa siitä, minä siihen pitää keskittyä tutkimuksessa, kehityksessä ja tuotannossa on siis standardoitava jatkossakin ja mietittävä sellaisia aloja, joilla ei ole standardeja ollut tähän asiaan asti. Ei siksi, että haluttaisiin kaikkea lähteä harmonisoimaan, vaan siksi, että jos me todellakin haluamme olla edelläkävijöitä tutkimuksessa ja teollisuudessa, niin pitää tietää, minkälaisia tavoitteita meillä on. Minä olen pelkästään perustanut eh, Belgian liitohallituksen tasoisen energiaviraston, ei siksi, että haluttaisiin vain lisätä standardeja ja normeja, vaan siksi, että yritykset ymmärtäisivät, että tehokkuustavoitteet ovat legitiimejä ja pyritään yhteisen standardointityöhön. Jos ajatellaan esimerkiksi veden lämmittimiä ja eristäviä ikkunoita, kaikkia tällaisia seikkoja, jotka ovat hyvin tärkeitä rakennusalalla ja kiinteistöalalla. Niitä koskevia normeja ei ole olemassa, eli yhä vielä voidaan myydä melkein mitä tahansa näihin seikkoihin liittyen. Ja nyt tehdään vielä yhä täysin absurdeja eh, rakennelmia, jotka pitää sitten 10-20 vuoden kuluttua korjata kallilla remonteilla. Eli tarvittaisiin hyvin selvät Eh, suuntaviivat sille, miten Yhdysvalloissa on paljon standardeja käytössä ja tukena ovat tutkimuslaitokset. Eli tämä on ensimmäinen työsarka ja sitten toinen on tutkimus ja kehitys. Energiatehokkuudesta on saatava ykkösasia meidän tutkimusohjelmiimme Tämän pitäisi olla EUn tavoite. Meillä on jo innovoivaa teknologiaa, mutta tarvitsemme sitä yhä enemmän ja on varmistettava se, että tämä tulee laajalti käyttöön. Ja sitten kolmanneksi muut julkisen tuen tavat pitää puhua avustuksista, yhteisrahoituksista ja niin poispäin, mutta ei pidä lähteä liikkeelle ensin rahoituksista, vaan ensin tarvitaan poliittinen tavoite, että annetaan selveä, selvä viesti teollisuudelle ja sitten pitää miettiä sitä, miten rahoittain tai esimerkiksi julkisten palvelujen kautta tämä on nyt jo mahdollista ja jotkut palvelutarjoajat tämän ovat jo tehneet, kun annetaan tunnustusta, kyseessä on yleishyödyllinen palvelu, niin tällaisia välineitä on käytössämme. Eli tämmöinen ei pitäisi nyt olla ainoastaan tavoite, vaan todella poliittinen tavoite. Tarvitaanko sitovia tavoitteita? No tähän ei ole vielä lopusta kantaa neuvostossa, oli neuvoston puheenjohtajana. En voi tähän nyt selvästi vielä vastata. Sitovat tavoitteet, niiden pyrkimyksenä ei ole vaikeuttaa maiden tai teollisuuden asemaa, vaan pitää tehdä selväksi, mitä pitää tehdä. Ja Rova Joran Sisel puhui myös tästä asiasta. Tämä liittyy lähinnä komission työhön, eli en voi siihen ottaa liikaa kantaa, mutta on kuitenkin hyvin tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot ajoissa, eli ensi vuoden maaliskuun mennessä panovat täytäntöön kolmannen paketin, ja että komissio valvoo mm, tehtävänsä mukaisesti transponointia ja tekee seurantatyötä meillä jos meillä on sitovia tavoitteita, niin tästä on hyötyä maille. Minun maani juuri äskettäin eh, suuren vaikeuksien jälkeen esitti suunnitelmansa uudistuvia energialähteitä ja niiden käyttöä varten. Ja olikin mielenkiintoista sillä, kun mietimistä, miten päästäisiin tähän eh, näihin sitoviin tavoitteisiin, me joudumme käsittelemään asioita kaikkien eri tasojen kanssa, paikallistason kanssa, keskushallinnon tasolla, tutkimuslaitosten kanssa, yritysten kanssa ja näin. Joudumme yhteisesti siis keskustelemaan siitä, miten näihin tavoitteisiin voidaan päästä. Jos meillä olisi jotain samantapaista energiantehokkuuteen liittyen, niin näinkin näin saisimme eri sektorit liikkeelle ja eri sektoreiden sisäisen työn myös tehtyä. Eli ne jo, parlamentaariset jotka eivät ole vielä vakuuttuneita tästä, pyytäisin heitä miettimään sitä, minkälainen positiivinen vipuvoima tällä voi olla. Ei nämä ole pelkkiä pakkoja eh, jollekin tietylle maalle aiheutettuja vaikeuksia, vaan tämä on todellakin jäsenvaltioiden intressien mukaista tietää, mitä pitää tehdä sen sijaan, että tilanne on hyvin epämääräinen. Eli jos meillä on selvät tavoitteet, niin niistä on paljon hyötyä. Ja sitten kysytte myös eri asioita, jotka eivät liity ainoastaan puheenjohtajakauden asialistaan. Ne ovat yleisiä poliittisia kysymyksiä. Kuten ehkä ymmärrätte, neuvosto ei ole niin ottanut kantaan ja siksi minä puhun lähinnä henkilökohtaisesti omassa, nim, omassa nimissäni ja Belgian nimissä, en niinkään neuvoston puheenjohtajana. Ja Odi kysyi tästä eh, hiiliverosta rajoilla. Minä olen aina puoltanut tätä. Halusin komissiolta kananoton tähän asiaan, jotta jotta voitaisiin tietää, onko tästä hyötyä vai ei. Tiedän mitä jäsenvaltiot ajattelevat. Siellä ajatellaan vain BKT-määriä ja tuotantoa. Tämä on selvä asia, mutta pitää kuitenkin muistaa tämä yhteinen eh, tulitariffi. Se loi paljon solidaisuutta jäsenvaltioiden välillä. Eh, vuosikymmeniä me kompensoimme tällä tavoin eh, ne tuottavuuserot, joita oli tuodossa ja viedyissä maataloustuotteissa. Eli me käytimme Euroopan unionia niin, että se ikään kuin mukautti globalisaation vaikutuksia ja ulkoinen hiilivero voisi toimia samalla tavalla. Se voisi eh, suojella meidän teollisuutta, erityisesti kaikkein herkimmässä asemassa olevia aloja ja näin voitaisiin sitten kompensoida esimerkiksi tutkimusta tai tiettyjen alojen uudelleen muotoilua ja koulutusta. Eli on todella harmillista, että tätä asiaa ei otettu esille niin paljon kuin olisi pitänyt. Se olisi voinut olla hyvä esimerkiksi spekulatiivisten eh, transaktioiden eh, rinnalle tai niihin kohdistuvan veron rinnalle. Ja sitten perusasiat, jotka liittyvät solidaarisuuteen. Tässä ollaan puolustuskannalla, eli meillä on tämä SOS-kaasujärjestelmä, jotta voimme varoittaa toisiamme, jos joku kriisi tulee. Esimerkiksi viime talvena oli sellainen, ja tämä toimii hyvin. Me olemme Venäjän kanssa äskettäin tästä puhuneet huippukokouksessa, mutta tämä on yhä vielä puolustuskannalta lähtevä ja tiedän, että komission jäsen Oettinger ja olko äh, kaupan komissaari Kalle Gucht puhuvat tästä asiasta ja meidän on varmistettava se, että puhuttaisiin näistä North Stream, South Streamista ja Nabokosta ja meillä on myös kaupallisia toimia tärkeiden toimittajien suuntaan. Muuten voi käydä niin, ainakin jotkut taloustieteilijät näin sanovat, että tulee sellaisia infrastruktuureja, joita ei käytetä tarpeeksi. Eli jos rakennamme liikaa, niin tulee liikaa putkistoja, jotka tulevat idästä päin. Ja sitten käy niin, että nämä rakennuskustannukset tulevat kuluttajien maksettaviksi ja niitä kuitenkin 2030-40 tullaan alikäyttämään ja tämä on huonoa hallinnointia. Eli tämäkin on sellainen keskustelu, joka pitäisi ottaa takaisin pöydällä. Kun mitä sanoitte investointipankista, olen kuitenkin sitä mieltä, että tähän asti siellä on oltu kovin varovaisia ja kaikkia tapauksia on tutkittu hyvin ja katsottu, että ne ovat todellakin tuottavia. Tämä voidaan tehdä hyvin, kun meillä on olemassa kuljetustariffit ja voidaan tarkastella sitä, miten investoinnissa voidaan toimia. Ja sitten jos katsotaan perustamissopimusta, niin voin kyllä vakuuttaa teitä tässä valvonta-asiassa. Tähän asti kuitenkin ajateltiin, että pitäisi eriyttää toisistaan nämä toiminnot. Ei pidä olla vertikaalisia niin kuin aikaisemmin. Ja tämä omistuskysymys siitä ei suoraan puhuta, eli ei kielletä julkista omistusta verkoston alalla, mm, halutaan edistää kilpailua ja käytetään eh, sääntelijöitä tätä valvomaan. Eli tämä on sellainen keskustelu, jonka pitäisi lähteä nollasta liikkeelle, jos tämä kiinnostaa, sillä tämä teidän kantani herra Odi, ei ainakaan neuvostossa tässä vaiheessa vielä ole kovinkaan pitkälle edennyt, vaan se on vain vähemmistön kanta. Onko meillä liikaa strategisia asiakirjoja ja liikaa rahoitusvälineitä? No, jos katsotaan strategisia asiakirjoja, mitä on äskettäin laadittu, niin ei niitä ole liikaa vaan ne ovat täysin koherentteja. Ensinnäkin meillä oli energia- ja ilmastopaketti ja suuret suuntaviivat, ja sitten piti miettiä sitä, miten voidaan päästä tähän 2020 tavoitteeseen. Ja näin sitten saimme aikaiseksi infrastruktuuripaketin ja yleisin 2020 strategian, strategian kaikkia tavoitteita varten. Ja tältä pohjalta sitten on ad hoc rahoitusvälineitä hankekohtaisesti. Eli ei näitä mielestäni nyt ole liikaa, eikä ole liikaa hajanaisuutta, vaan meillä on yleinen visio. 2020 jälkeinen aika on sitten toinen asia. Meidän pitäisi lähteä puhumaan 2050 vuodesta, jotta meillä voi olla visio pitkälle tähtäimelle ja sitten sen jälkeen voidaan kehittää välineitä, jotka liittyvät infrastruktuureihin ja tutkimukseen ja teknologian käyttöönottoon huomioon ottaen pitkän aikavälin tähtäin. Eli jos näin tehdään, niin sitten pystytään yhdenmukaisesti eh, toimimaan ja yhdistämään kaikki ne toimet, joihin on tähän asti ryhdytty. Ja näin puheenjohtaja on varmasti vastannut kaikkein nyt tärkeimpiin kysymyksiin, mitä minulle esitettiin. Saanen kiittää herra ministeri myöskin kollegojen nimissä tästä keskustelusta ja tästä informaatiosta, mutta myöskin vielä kertaalleen hyvästä yhteistyöstä viimeisen puolen vuoden aikana. Monet kiitokset ja terveisiä kollegoille ja eh, sinun ministeriösi. Kiitoksia. Ja näin kokous päättyy.